haben heute Morgen zu Beginn eine Abstimmung über eine... No niin, tänään aupäivällä meillä on äh, Markus Korjan äh, mietinnön äänestys, valtioiden rajat ylittävän vapaaehtoistoiminnan tunnustaminen ja edistäminen EU-ssa. Tässä heti alkuun annan Markolle puheenvuoron. Ole hyvä. Kiitoksia Doris. Ihan vain kiittäisin sihteeristön avusta tässä yhteisessä työssä. Tohtori Fontanilli on ollut tärkeä henkilö tässä ja läheistä yhteistyötä on tehty myöskin varjoesittelijöiden kanssa. Tämä oli todella todellista tiimityötä tämän vapaaehtoistyön tunnustamisen ja edistämisen parissa. Kiitoksia. No sitten saman tien voimme äänestää. Onko kaikilla äänestyskortit. Tarkistus 26 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 11 vastaan 10 hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 12 vastaan 11 hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan äänestys alkaa ja päättyy. 12 vastaan 9 hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 on veruutettu. Sitten 47 osissa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40, 51 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjä tyhjää Hyväksytty. 54. Kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa to- puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 15 vastaan 8 hyväksytty. Sitten kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan hyväksy, ö, tyhjät hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 69 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa 69. Äänestys päättyy. 12 vastaan 14 hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 73 anteeksi, 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 76 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 14 vasta 11 hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 10 vasta 16 hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta. Aha, anteeksi. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 kahdessa osassa ensimmäinen osa. En, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 14 vastaan 13 hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta Marko Vastustatko sinä tosiaan kompromissia? Puolesta. Mä no, säikähdin. Kompromissi kolme. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan ty- tyhjää hyväksytty. Sitten 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kompromissi 5 päättyy. 18 vasta 9 hyväksytty. Sitten 104 puolesta vastaan. Hyväksytty. 106 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 107 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Suunnan tarkistus 2 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää pelätty 110 puolesta vastaan hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 112 puolesta vastaan hylätty. Hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 2 puolesta vastaan tyhjä, tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. 9 vastaan 13, 5 tyhjää hylätty. Kompromissi 6, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 8, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 puolesta vastaan vielä kertaalleen 16 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 14. 14 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää vielä kerran 20 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Näin siinä vaan kävi. Sitten 21 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, äänestys alkaa. Päättyy. 15 vastaan 13 hyväksytty, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No sitten olisi ehdotus, täällä lukee Emplin kohdalla joka paikassa äh, esittelijältä plussa. Vastustotain mitä? 8 ja te 17. Ja Mikalski, mitä te haluatte tarkistaa? Głosujemy za, przeciwko albo wstrzymująco się, także nie możemy głosować blokiem. Okei, okay, okei, okay. ale, oni vit, vit. Niin, tässä on vähän liikaa näitä e, puheenjohtaja. Yksi puolesta vastaan hyväksytty, kaksi puolesta vastaan hyväksytty, kolme puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, neljä puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, viisi puolesta vastaan hyväksytty, kuusi puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty, seitsemän puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, kahdeksan ei vaan tämä on tullut jo katetuksi. Seiskän haluatte tarkistaa. No, voi hyvänä aika. Teilläpä on hauskaa. Vote is closed. My God. Äänestys päättyy. Herranen aika. 23 vastaan kaksi. Selvä. Yhdeksän puolesta vastaan kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty, yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Minä kohta laulan. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty,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 mutta onnistuin tämä kuitenkin. No niin, nyt äänestys päättyy. Toivottavasti muutamat vielä jäävät paikalle niin, että te kaikki täältä häviä kuin savuna Paja Delli, me luotamme teidän läsnäolonne. No. no, no, no It was, was So, No niin, sitten aloitetaan kuulemistilaisuus. tulevista, tulevasta kulttuuriohjelmasta kulttuurimedia ja luova teollisuus. Tervetuloa tänään tänne. Also want to leave. Jos joku haluaa lähteä, niin lähtekää hiljaa. Älkääkä aiheuttako sekaa sortoa. Niin, olen iloinen siitä, että olemme saaneet paikalle asiantuntijoita, nimittäin sinne Euroopan johtaja Valeri Caruso. Hän on täällä edessä. Ja sitten Olaf Zimmermann, hän on Saksan kulttuurineuvoston mm, toimitusjohtaja. Ja sitten David hesmond Halk. hesmond Halk hän on Liitsin yliopiston viestintäopintojen instituutin johtaja, media- ja musiikkiteollisuuden professori. Ja sitten äh, radja mielenu, joka on Luxin äh, palkinnon äh, valintalautakunnan kunniapuheenjohtaja. Hän ei ole vielä paikalla, mutta no hyvä. Tämä järjestetään nyt niin, että ensin yksi asiantuntijakierros tulee, jokainen saa 10 minuuttia puheenvuoron. Sitten kollegat saavat käyttää puheenvuoroja ja sitten vielä 5-10 minuuttia nämä asiantuntijat voivat vastata. Ja sitten tietysti neuvoston puheenjohtaja saa puheenvuoron ja komissiokin saa kommentoida. Olen iloinen siitä, että Christian Kristensen tällä neuvoston puheenjohtajuuden puolesta ja komissiosta on sitten kulttuuri- ja mediajohtaja on paikalla, Vladimir Sutka. Hyvät kollegat, olemme tänään sopineet tästä kuulemisesta, koska meillä, meidän täytyy keskustella tästä uudesta ohjelmasta ja tehdä siihen tarkistuksia sitten jossain vaiheessa hyväksyä. Ja tämä on nyt vähän eri niminen kuin ennen, nimittäin Tämä on nyt sitten ohjelma, joka käsittelee kulttuuria ja luovaa teollisuutta, mikä ei tarkoita sitä, että tämä meille tärkeä mediaohjelma katoisi. Se on edelleenkin olemassa, mutta ei vain enää otsikoltaan. No, tästäkin voidaan keskustella ja meillä on varmasti ongelmia tämän luovan teollisuuden kanssa. Tiedämme, kuinka pieni budjetti on ja sen takia me tietysti mietimme, että miten me voimme juuri näiden luovien teollisuuden alojen osalta tehdä jotain tällä vähällä rahalla. Ja mihin nuo kulttuurialoitteet sitten jäävät alueelliselta tasolta. Niillä on tietysti meidän kulttuurielämämme kannalta melkoinen merkitys ja meidänkin pitää niihin kiinnittää huomiota. Eli paljon keskustelua on meidän maissamme pelkoja ja ehkä tämänpäiväinen kuuleminenkin voi osoittaa, että mistä oikein keskustellaan ja minkälaisia pelkoja on. Ja ehkäpä komissio voi hälventää näitä pelkoja tänään. Mehän eilen kuulimme yhdestä toisesta ohjelmasta ja itse asiassa meillä sanottiin, että meitä rauhoitellaan, mutta minä sanoin, että minua ei pidä rauhoitella, vaan haluan saada ö, selvät sävelet alusta lähtien, niin ettei tarvitse alun perinkään pelätä. No ehkä tänään näitä pelkoja voidaan hälventää. Ja jos me sitten yhdessä näitä ongelmia pystymme täällä valiokunnassa ja komission ja neuvoston kanssa työstämään, niin sitten voimme antaa hyödyllisiä huomioita niin, että lopulta saadaan sellainen ohjelma, jota tarvitsemme ja jota toivomme, koska meillä on hyvät ohjelmat ja toivottavasti näitä nyt ei sitten tosiaan alisteta taloudellisille intresseille, koska kulttuuriintressithän eivät ole aina taloudellisia luonteeltaan, niillä on vähän toisenlainen luonne. No sen verran minun pohjustuksestani tähän. Nyt haluan antaa puheenvuoron asiantuntijoille on mukavaa, että herra Caruso nyt käyttää 50 minuutin pituisen puheenvuoron. Hän on siis sinne Euroopan johtaja. Hän on myöskin ollut mukana tässä Lux-palkinnon valitsemisessa 27 nuoresta henkilöstä, jotka on kutsuttu tuonne Venetsian Lux-palkinnon jakotilaisuuteen. Olkaa hyvä. Voilà, ça fonctionne. Merci beaucoup. Tämä toimii. Kiitoksia. Kiitokset, että minut on kutsuttu tänne kulttuurivaliokuntaan. Tämä on tosiaan suuri ilo ja kunnia olla täällä. Ennen kuin aloitan, niin haluaisin, että tässä on aikamoinen vastuu nyt esitellä media ja mediamonduksen perspektiiviä. Minä olen kuullut useita järjestöjä Euroopassa, ja vaikka minä nyt en ole mitenkään näiden järjestöjen edustaja, niin haluan kuitenkin vähän vetää yhteen näitä tärkeimpiä ehdotuksia, joita sain kerättyä puhelimitse. No ennen kuin menen itse aiheeseen, niin haluaisin teille kertoa joistakin tiedoista, jotka varmasti ö, sitten tulevat osoittamaan sille, miten ö, kaikki kääntyy päälle näiden tuotteiden käytössä ja tarjoamisessa. 2013 niin tulee olemaan puolitoista miljardia internetin käyttäjää ja siis käyttö räjähtää näiden paneelitietokoneiden osalta ja muiden mobiilituotteiden osalta, niin kuin iPodien, iPhonein ja älypuhelimen osalta. Sitten tulee, näitä tulee käyttöön jo kolme miljardia maailmassa. Ja näitä audiovisuaalisia teoksia käytetään näillä välineillä hyvin paljon. Eli 40 prosenttia ajasta, joka näiden mobiilien käytössä parissa vietetään, niin menee juuri AV-käyttöön. Ja tietenkin tämä älyväline on tärkeä, eli äly TV tai älypuhelin, jossa käytetään internettiä. Ja tämä tekninen kehitys tarkoittaa sitä, että fyysinen, fyysiset välineet pikkuhiljaa katoavat ja sitten tulee käyttöön tällaiset aineettomat välineet, eli sellaiset välineet, jotka on kodin ulkopuolelle palvelimelle tallennettu. Ja näin voidaan käyttää milloin ja miten vain näitä palveluja ilman, että tarvitsee mitään televisiota, internettiä tai puhelinta. Eli voidaan katsoa älypuhelimesta videota tai tietokoneesta tai sitten vaikka internetin kytketystä televisiosta. Ja kaikki, kaikella tällä on sitten merkitystä median kehitykselle, eli audio, audiovisuaali alalla. Tämä tarkoittaa sitä, että voi katsoa vaikka 90 minuutin videota, jonka voi sitten katsoa osittain puhelimesta ja sitten jatkaa esimerkiksi iPadilla sen katselua. Ja tämä, oso, tämä kuva osoittaa ö, internetin VOD ja SPOD-myynnin jakautumisen. 2011 DVD ja Blu-ray myyntiverkossa oli tämän verran ja sitten tosiaan yhdestä miljardista 2012 kolmen ja puolen miljardin kautta 2065 miljardiin ja sitten kuuteen miljardiin edelleen. Tämä taulukko osoittaa samaa, eli 2007 niin verkkokäyttö oli lähestulkoon olematon tästä 2016, niin tämä käyttö tulee olemaan ja myynti tulee olemaan räjähdyksellistä verkossa. No mitä, mitä mä sitten johtaa? Ensinnäkin se tarkoittaa yleisön sirpaloitumista, eli yleisö siirtyy internettiin myös TV-käyttäjät. Ja tämä tarkoittaa sitten tietysti mainostulojen vähenemistä ja sitten myöskin sitä, että miten vähän sitten enää riippumattomat lähetykset saavat televisiossa tätä katseluaikaa ja sitten tarkoittaa tietysti tuottajien ja viranomaisten väheneviä tuloja. Tämä on huolestuttava koska jos katsoo VOD ja SVOD, niin USAssa tällaiset tilattavat videopalvelut ovat valtavasti lisääntyneet. Eli siis voi ostaa filmipaketteja verkosta ö, tällaiseen tasahintaan, eli kuukausimaksulla. Ja se tarkoittaa sitä, että 94 prosenttia tästä sisällöstä, jota tällä hetkellä USA ja Kanadassa ostetaan. Tämä tapahtuu juuri tällaisten tarjousten kautta. Ja enää 1,3 prosenttia eh, tästä myynnistä tapahtuu yksikkökohtaisella myynnillä. Ja nyt itse asiassa elokuvan hinta on 51 senttiä enää, kun taas se DVD-levy maksaa 4,72 dollaria. Eli tässä tämä täytyy ottaa huomioon näiden filmin myynnissä ja sitten tosiaan minkälainen jakeluvoima on Applella, Netflixillä ja näillä muilla, jotka nyt ovat myöskin asettumassa Eurooppaan. Ja sitten jos katsoo tätä mediaohjelmaa vielä tarkemmin, niin on selvää, että komission ja parlamentin ne ovat jo ottaneetkin huomioon tämän näiden uuden operaattorin markkinoille tulon. Ja tärkeää näiden eh, tuottajien ja käyttäjien kannalta on se, että miten voidaan sitten eh, kerätä tuloja tästä AV-käytöstä. No mediaohjelmasta vielä, sehän on ollut eh, menestystarina. Kaikki ovat tästä samaa mieltä. Siitä on tullut tällainen brändi, laatu, merkki, jonka helposti kansalaiset pystyvät tunnistamaan – ja se, koska se toimii hyvin selkeästi, ohjeet ovat selveät, tarjouskilpailu tehdään jatkuvasti ja tätä järjestelmää arvioidaan jatkuvasti. Ja näin on voitu luoda tiivit suhteet AV-alan. No sitten, sitten tästä on saatu hyvä imako Euroopalle. Ja jos ajatellaan, että miten minkälaista mullistusta on tapahtumassa AV-alalla, niin ei saa tapahtua budjetin leikkausta mediaohjelmassa, koska juuri Euroopan unionin täytyy olla mukana tässä muutoksessa. Je, je pense. Uskoisin aivan kuten monet muutkin <clears throat> eurooppalaiset järjestöt, että on tärkeää, että meillä on tämän Luova Eurooppa-ohjelman sisällä selkeä ero media puolella, joka koskee siis kulttuuriohjelmia, ja sitten media puolta. Ne täytyy selkeästi tunnistaa. mediadeskin yhdistäminen ja kulttuurikysymysten yhdistäminen voi olla hyvä ajatus. Mutta jos näiden kahden verkoston mukaan lukien tämän kulttuurin infopisteen toiminnan yhdistäminen on hankala, niin meidän täytyy tietysti sitten katsoa tätä tulevaa kehitystä, mutta tällä hetkellä suhtaudumme erittäin myönteisesti tähän monivuotiseen puitteistoon, josta on hyötyä. Ja minun uskoakseni meidän täytyy katsoa tätä ikään kuin jatkumossa suhteessa edellisiin ongelmi- ohjelmiin ja tukea samoja toimialoja kuin aiemmin. Tähän voidaan mahdollisesti sisällyttää myös uusia sektoreita. Media literacy on niistä yksi esimerkiksi. Ja hyvin lyhyesti sitten toimialakohtaisesti koulutuksen puolella mielestäni on erittäin tärkeää ottaa esille se, millä tavalla ammattilaiset voivat hyödyntää uutta teknologiaa. On myös tärkeää määritellä se juridinen puitteisto, jota sitten muokataan ja joka muotoutuu tässä uudessa digitaalisessa ajassa. No sitten tuottajille annettava tuki televisiolähetyksissä. Uskoakseni televisiolähetysten tukeminen, jos katsotaan viimeisten ehdotusten tuloksia, voidaan huomata tietty epätasapaino maantieteellisesti katsoen eri maiden välillä. Ja olisi ehkä miel- hyvä vähän tasapainottaa tätä tilannetta ja joustavoittaa tiettyjä sääntöjä silloin, kun kysymys on siitä, minkälaisia hankkeita tai edunsaajia hyväksytään. Kun puhutaan sitten taas jakelusta, niin mielestäni on tärkeää tukea sellaista toimialaa, joka on tärkeä filmien näkyvyydelle, eli elokuvasaleja. Media on ollut merkittävässä asemassa, kun elokuvia on levitetty. Jos tarkastellaan Euroopan sinemaverkoston verkoston tilannetta, niin 36 prosenttia on ollut silloin eurooppalaisia muita kuin eurooppalaisia elokuvia. No sitten internetissä tapahtuva jakelu ja tilausvideot. Millä tavalla mm, tässä kohdin voidaan kysyä, että onko järkevää rahoittaa useita tilausvideoalustoja silloin, kun markkinoiden koko ei ehkä mahdollista tätä tukea. Eikö kannattaisi työstää sitä, että saataisiin kaksi, kolme tilausvideo mm, palvelualustaa Eurooppaan ja ottaa niistä kaikkein parhaimmat kiinni tai Catch Up TVstä. Eli tämä suhde televisioon pitäisi selkeästi vielä määritellä. Ja lisäksi ottaisin esille pilottihankkeen, jota on rahoitettu Euromed kolme ohjelmasta. Sen nimi on Terramed Plus. Ja siinä Euroopan unionin toimielimet ovat sitä rahoittaneet ja siinä on erilaisten televisiolähetysyritysten verkosto. Se toimii Euro-Välimeren alueella. Neljä televisiokanavaa ja lisäksi Algerian ja Marokon yleisradioyhtiöt ovat tässä mukana. Ohjelmat on tekstitetty kolmella kielellä, arabiaksi, englanniksi ja ranskaksi. No sitten elokuvasalien digitalisointi. Mielestäni elokuvien tukeminen on erittäin tärkeää. Ja se, että meillä on monikielinen tiedotuskanava tässä suhteessa käytössä. Se, mitä komissio on ehdottanut, niin uskoakseni se kyllä ansaitsee ponnisteluita vielä parempaa hienosäätöä ja määrittelyä sen suhteen, mikä tämä rahoitusväline on. Jos puhutaan takurahastoista, joka on aivan erityinen, erityisen hyvä aloite, niin täytyisi pyrkiä saamaan lisää toimijoita, operaattoreita mukaan. Meillä on nämä perinteiset toimijat, jotka ovat toimineet pitkään audiovisuaalisella sektorilla, mutta täytyisi pyrkiä ava- avaamaan sitä myös muille toimijoille. Mundus, je pense que Media Mundus est très, est très important l'intégration. <coughs> Media Munduksen merkitys sitten, se tarjoaa muille kuin eurooppalaisille ammattilaisille mahdollisuuden päästä käsiksi media-alan ja lopuksi olen aivan samaa mieltä siinä, että kuten parlamentti on usean otteeseen todennut, että meidän tulisi jatkaa Media Literacy-ohjelman tukemista. Kiitoksia kovasti. Merci beaucoup. Kiitoksia kovasti. Tästä tuli paljon ajatuksia, josta osa olikin jo meidän ajatuksiamme ja jäsen Kostahan toimii tästä asiasta esittelijänä. Hän varmaan huomioi teidän esittämänne ajatukset. No, nyt sitten puheenvuoron saa Olaf Zimmermann. olkaa hyvä. Hän on siis kulut, kult, Saksan kulttuurineuvoston johtaja. Kiitoksia, hyvät äh, naiset ja herrat. Minultakin sydämiset kiitokset äh, kutsusta. Olimme kovin iloisia tästä. Saksan kulttuurineuvostohan on tällainen Saksan kulttuurijärjestöjen kattoorganisaatio. Meillä on 235 järjestöä, jotka ovat liittyneet tähän kattojärjestön kaikilta mm, kulttuurialoilta, eli musiikista, kirjallisuudesta, kuvaavasta, taiteesta, mm, rakennustaiteesta, design, jopa tietokonepelejä ja niin edelleen. Tärkeää tässä on se, että me edustamme Saksan kansalaisyhteiskunnan molempia puolia, eli sekä taiteilijoita että myöskin kulttuuritalousyhdistyksiä. Ne ovat yhtä lailla mukana kulttuurineuvostossa ja Saksassa tosiaan, kun puhutaan järjestäytyneestä kansalaisyhteiskunnasta, niin meillä on aika hyvin katettu erilaiset intressit. Tänään koetan, kun puhumme tästä luovasta Euroopasta, tästä ohjelmasta, niin koitan ottaa kantaa tähän kulttuurin näkökulmasta. Kollegat, joita tänään kuullaan täällä, niin edustavat pääasiassa media-alaa. Ja niin minä koitan sitten tässä korostaa tätä kulttuurialaa. Ja jotta ei alusta lähtien synny mitään väärinkäsitystä, kun aina ö, on vastustusta puolin toisin, niin minä olen kyllä ollut, minun taustani on tuolla talousalan puolella, joten minun osaltani ei ole mitään jännitettä mm, näiden välillä. Mutta sitten kun minä katson tätä ohjelmaa, niin uskomme, että tässä on nyt liian yksipuolisesti keskitytty kulttuuritalouteen. Se on tietenkin tärkeää, herra Karuuso tätä juuri kuvaili. Voin vain yhtyä tuohon ajatukseen, mutta siitä huolimatta kulttuurin edistämisohjelmat eivät saa olla vain kulttuurin talouden edistysohjelmia. Kulttuuritalous pitäisi mielestämme esimerkiksi enemmänkin rakennerahastojen tai muiden erityisten ohjelmien kautta saada tukea. Ja mielestämme kulttuurin ominaisarvoa ei ole riittävästi huomioitu. Tämä kulttuurinen kohtaaminen jää liian vähälle huomiolle. Eli nämä kulttuurin väliset näkökohdat jäävät liian vähälle huomiolle. Ja koko tämä kulttuurikoulutuksen ala on jäänyt huomiota, tai se ei ole ainakaan sanonut sitä huomiota, joka sen pitäisi saada. Ja tässä on nyt sitten ajateltu tällaista sekoittamista kulttuurista ja mediasta tässä ohjelmassa ja tästä edelleen puhuja puhuikin, mutta me olemme sitä mieltä, että kulttuuri- ja media-alat ovat hyvin erilaisia. Ne ovat molemmat olleet tähän asti hyvin menestyksekäitä ohjelmia. Ja mielestämme näitä menestyksekäitä ohjelmia pitäisi sellaisenaan jatkaa. Kulttuuriohjelmat ovat keskittyneet hyvin erilaisiin ja saaneet profiilia esimerkiksi kirjallisuuden ja muiden kulttuurin muotojen aloillaan. Eli tässähän on edistetty kulttuurisia kohtaamisia, taiteilijoiden tapaamisia ja teosten levittämistä kansojen välillä. Se on ollut kulttuuriohjelmien tavoite. Ja tässä on kosketettu hyvin laajaa kohderyhmää. Se on ollut hienoa. Tämä kohderyhmä on sitten ollut näiden yhteyspisteiden kautta kuultuna ja tällainen hyöty, joka saadaan siitä, että nyt nämä molemmat ohjelmat yhdistettäisiin, niin me emme näe siinä mitään erityistä hyötyä, emmekä edes synergiaa, jos ohjelmat yhdistetään. Ainoa yhteys hyöty, joka ehkä voidaan tässä havaita, on ehkä se, että nyt verotusmahdollisuudet lisääntyvät ja sitten voidaan tuoda tällaista kulttuuripolitiikkaa mukaan ohjelmaan. Ja siitä, siitä haluaisinkin sanoa jotain. Tämä uusi rahoitusväline, johon edellinenkin puhuja viittasi, niin se on kyllä aiheuttanut meille kovasti päänsärkyä, kun siihen perehdyimme. Koska jos olen ihan rehellinen, niin tämä toimintatapa ei ole meille tullut ihan vielä selväksi. Kuinka sen pitäisi oikein toimia? Siinähän on kyseessä oikeastaan tällaisesta tukiohjelmasta, edistysohjelmasta. Emmekä halua tätä mitenkään periaatteessa kyseenalaistaa, vaan mietimme sitä, että jos parlamentarikolla on jokin intressi ryhtyä arvioimaan eri kulttuurialoja ja sitä, miten tällainen rahoitusväline kulttuurialalla sitten voisi vaikuttaa. Ja sitä vartenhan on vielä riittävästi aikaa tällaista arviointia varten. Niin meidän kannaltamme tärkeä rooli on näillä verkostoilla, eli se, sillä, miten järjestäytynyt kantalaisyhteiskunta yhteiskunta voi verkostoitua kulttuurialalla Euroopassa. Ja tästä on tietysti kulttuuriohjelmassa ollut omat sääntönsä ja jatkossakin pitäisi olla mahdollista rahoittaa verkostoja. Me uskomme kuitenkin, että tästä oikeastaan voitaisiin sanoa vielä paljon enemmänkin ja olisi välttämätöntä, että erilaiset kansalaisyhteiskunnan, erilaiset kansalaisyhteiskunnat Euroopassa, kulttuurisesti erilaiset kansalaisyhteiskunnat, jotka vielä ovat kaukana toisistaan ja joiden pitäisi ehkä tiiviimmin toimia yhdessä, niin ne tarvitsevat Euroopan unionin tasolla tällaisia luotettavia verkostorakenteita ja nyt sitten ne voivat toimia vain, jos instituutioiden rahoitus on pitkäkestoisesti taattu. Ja sen takia toivoisimme, että tähän alaan kiinnitettäisiin vielä näin erityisesti huomiota. Se olisi tärkeää. Ja sitten minulla olisi aivan perustavanlaatuinen ö, vaatimus. Ja tämä tulee nimenomaan Saksan edustajilta, koska jos katsotaan tämän ohjelman kehittämistä ja komission ajatuksia sen suhteen. Ja kun näin, että juuri kulttuurineuvosto on tätä kritisoinut, niin Saksan kulttuurineuvosto tätä kritisoinut, niin tämä kritiikki on juontanut juurensa juuri siitä, että Euroopan komissio toimii juuri niin kuin miten me annamme sen toimia. Eli annamme sen toimia siinä mielessä, että annamme tehdä tässä talouspolitiikkaa eikä kulttuuripolitiikkaa. No tiedän, että tämä ei ole kovinkaan helppo keskustelu, mutta jos katsomme sitä, että komissio on vuosien ajan talousalalla ajanut kulttuuripolitiikkaa, esimerkiksi sitten oli se tekijänoikeuksia tai Saksassa juuri käydään nyt keskustelua esimerkiksi ALVstä kuvamataiteita varten. Siellä on ollut myöskin tällaisia sopimusrikkomusmenettelyjä. Juuri tällä viikolla Saksa selittää komissiolle sitä, että tällainen no, korkeampi ALV-taso tullaan meillä laskemaan, se, laskemaan ja tämä on tietysti kulttuuripolitiikka, jos ajatellaan tällaisia toimenpiteitä, että veropolitiikkaa, vaikka harjoitetaan tällä tavalla. Mutta se on tietenkin sellaista kulttuuripolitiikkaa, joka ei sovi tämän kulttuuripolitiikan brändin alle, eikä se ole siis sellaista, se, nämä ovat sellaisia toimenpiteitä, joista kulttuuripoliittisesti keskustellaan. Kulttuurijärjestöt ovat Saksassa kuitenkin intensiivisesti keskustelleet tästä ja keskustelleet juuri siitä, että kun aina on sanottu, että kulttuuripolitiikkaa ei saa tehdä EU-tasolla, vaan tässä on soveltuva, äh, se on nimenomaan tässä se ratkaiseva seikka, niin jos ajatellaan kulttuurin edistysohjelmia, niin tässä halutaan itse asiassa mennä pidemmälle niin, että sitten ainakin osittain ja joillakin aloilla – Eh, mahdollistetaan tällaiset kulttuuripoliittiset eh, neuvottelut. Ja juuri se, että keskustellaan nyt tästä uudesta ohjelmasta Luova Eurooppa, niin tämä olisi juuri eh, varmasti hyvä mm, tilaisuus käydä tätä keskustelua. Meistä tässä olisi nyt tilaisuus sille, että rahoitusta nostettaisiin 37 prosenttia lisäystä. Se on aika paljon. Me tuemme tätä ajatusta. Jos näin tosiaan kävisi, niin se olisi aivan hienoa, mutta toisaalta sitten myöskin toteamme, että tämä on siitä huolimatta edelleenkin vielä pieni ohjelma, vaikka nämä ohjelmat sulotettaisiin ja vaikka saataisiin 37 prosenttia lisää rahoitusta. Saksassa meillä sanotaan, että pivossa on parempi kuin kymmenen oksalla mutta tähän saakka niin tämä ohjelma on ollut ikään kuin pyypivossa. Ja vaikka sitä taloudellisesti vähän paisutettaisiin, niin siitä huolimatta se on sitten vain vähän pulleampi pyy. Mutta tietysti hienoa olisi, jos voisimme yhdessä keskustella siitä, että saisimme ne kymmenen vielä sieltä oksaltakin. Kiitoksia. Herr Zimmermann, wissen Sie, die Taube Kiitoksia. No kuulkahan nyt, tämä pyy kuuluu nettomaksajille, eh, tai ne kymmenen tulevat sieltä nettomaksajilta Saksalta, Alankomailta. Ja nämä eivät halua antaa enempää rahaa, vaan vähemmän rahaa. Ja, eh, ja sitten eh, se ei varmaan, meidän pitää huolehtia siitä, että nämä leikkaus tunnus sitten juuri tällä alalla ja parlamenttikomissio sitten Tanskan puheenjohtajavaltiona varmasti auttavat meitä siitä, että tästä potista sitten saataisiin eh, eh, tämä sama summa jostain muualta leikataan. No en nyt tässä sano, että mistä. Kiitokset eh, herra Zimmerman. Nyt sitten professori David Hesmondhalk, olette siis liitsin yliopiston viestinnän opintojen Eh, instituutin johtaja. Noin nuori mies en ole niin eh, tarkalla pallilla. Niin, sanoisin ensin, että Creative Europe-ohjelma on aivan oikeassa, kun se tarkastelee luovaa ja kulttuurisektoria tai kaupallista ja äh, voittoa tuonta sektoria yhteistyössä ja läheisessä yhteis- yhteydessä keskenään ja sisällyttää sen samaan samaan kehykseen. Molemmat käsittelevät symbolisia hyödykkeitä, jotka liittyvät ilmaisun tarpeeseen. Ja ne liittyvät toisiinsa myös siksi, että ne kilpailevat samoista ihmisten, samasta ihmisten vapaa-ajasta ja kuluista ja kulutusmahdollisuuksista. Minusta Creative Europein ohjelmaa kritisoivat ovat oikeassa, kun he huole, huolehtivat siitä, että voittoa tavoittelematon sektori saattaa joutua epätasapainoiseen asemaan, kun se asetetaan vastakkain kulttuurisektorin kanssa ja toisaalta luovan toimialan sektorin kanssa. Kulttuuri- ja medi, mediaohjelmaa mm, yksityiskohtia käsitellessä täytyy käsitellä huolellisesti niitä huolenaiheita, jotka tässä nyt tuon esille ja kerron miksi. Creative Europe-ehdotukset heijastelevat kulttuuripolitiikan tendenssejä ympäri maailman. Siinä ajatellaan, että luovat toimialat tai luovat sektorit ovat tärkeitä, tärkeää, tärkeää analysoida. Itse pidän parempana termiä kulttuuritoimialat kuin luovat toimialat. Tämän koska vapaa-aika lisääntyy ja kommunikaatio lisääntyy. Kulttuuriteollisuus on kasvanut valtavasti viime vuosisadalla ja levinnyt ympäri maailman. Kulttuuritoimialat ovat kasvaneet räjähdysmaisesti, mutta sektoriin on liittynyt paljon keskittymistä ja vertikaalista integraatiota juuri kaupallisen tuotannon suurityöiden takia kaikkeenhan liittyy tällä hetkellä konsentraatiota ja integraatiota, mutta kulttuuritoimialat ovat lähteneet tähän mukaan ja ovat haavoittuvaisia, koska ne ovat, ja koska ne ovat korkean riskin toimialoja ja riippuvaisia kysynnästä, joka on ennakoimatonta, tilanne on riskaabeli, kuten Goldman sanoi, kukaan ei tiedä, mitä tulee tapahtumaan, kuka menestyy ja kuka ei. EU-politiikassa nämä keskittymisdynamiikat liittyvät maantieteellisiin ja alueellisiin kysymyksiin. Periaatteessa kuka tahansa, missä tahansa voi tehdä musiikkia tai kirjoittaa tarinan, joten taiteellinen ja kulttuurituotanto pitäisi olla hajautettua. Todellisuudessa kuitenkin keskittyminen ja resurssien ja vaikutusvallan keskittyminen on ollut valtavaa. New Yorkin, Lontoon ja Hollywoodin vaikutus on valtava. Ja sen takia EUn sisäinen kehitys ja alueellinen kehitys EU:ssa on sellaista, johon EUn kulttuuripolitiikan pitää puuttua. Toisen maailmansodan jälkeen erityisesti kansalliset hallitukset ovat tukeneet sellaisia taidesektoreita, joiden tarkoituksena on ollut säilyttää kansallista perintöä ja parantaa ja edistää kansalaisten hyvinvointia. Ja tätä on katsottu joskus tällaisena tiettyä kansanosaa suosivana näkökantana. 1900-luvun lopulla perinteinen kulttuuripolitiikka alkoi mennä alaspäin sen takia, että kaupallis, kaupallinen sektori tuotti tällaisia niin sanottuja rikastuttavia taidetuotteita. Samanaikaisesti ajateltiin, että se on populistinen hyökkäys tällaisen, tällaisen pinnallisen toimialan taholta. Ajateltiin, että kulttuurin tuotanto voisi huolehtia itse itsessään, eikä sitä tarvitsisi sen kummemmin tukea. Eli tämän konteksti. Siksi kulttuuripolitiikka alkoi muuttua ympäri maailman. Postmodernismin ja uusliberalismin nostaessa päätään taiteen ja kulttuurin tuki yhdistettiin ei niinkään taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksiin, vaan niiden taloudellisiin vaikutuksiin. Tämä piti sisällään esimerkiksi terrorismin edistäminen, mutta myös sellaisen ajatuksen, että kulttuuripolitiikan pitäisi parantaa työllisyyttä nousevilla teollisuuden aloilla, kuten kulttuurisektori, jota sitten yhä enemmän alettiin kutsua 90-luvulta eteenpäin luoviksi toimialoiksi. Ja Britanniassa erityisesti tämä varmasti kuulosti paremmalta kuin kulttuurisana, joka kuulosti liian eurooppalaiselta. No kuinka oikeaan osuneita tällaiset näkökannat sitten ovat? kun puhutaan suorasta ja epäsuorasta vaikutuksesta, joka taiteella ja luovilla toimialoilla on. Tämä ratkaisematon valtava keskusteli, keskustelu, jota monet indikaattorit ovat mitanneet, antavat minulle mahdollisuuden nyt esittää kolme asiaa. Vaikka ehkä kasvu, kasvun vauhti on sitä on liioiteltu, niin pitkäaikainen vakaa kasvu 80-luvulta lähtien on nähtävissä, nähtävissä ja se on nähtävissä myöskin tulevaisuudessa. Toiseksi, Eurooppa Eurooppa tarvitsee jonkinlaista integroitua luovien toimialojen politiikkaa, ei pelkästään, että eurooppalaiset voisivat identifioida, samaistua siihen, vaan että voitaisiin puuttua myöskin niihin ongelmiin, joita tällä tärkeällä ja yhä tärkeämmäksi tulevalla toimialalla on. Kolmanneksi, Euroopalla on kilpailuetu kulttuuri- ja taidetuotannon suhteen monilla aloilla ja ympäri maailman sen takia, että meillä on pitkä perintö ja hyvä koulutusjärjestelmä. Ja täällä on tällainen luova perinne olemassa. Eli se, että Eurooppa onnistuisi kulttuurin avulla luomaan työpaikkoja ja kasvua talouteen, niin olisi tärkeämpää tarkastella kulttuuria luovan toimialan yleisinhimillistä vaikutusta. Ja toiseksi sitten, jos siirryn toiseen vaiheeseen esitystäni, niin viittaisin, että jos kulttuuria ajatellaan pelkästään talouden kannalta, niin siinä on vaarana, että ei enää ymmärretä sitä, mitä mikä merkitys kulttuurilla on inhimillisen kukoistuksen aristoteellisessa mielessä edistämisessä. Voidaan ajatella, että nykyyhteiskunnassa on kaksi estettä sille, että kulttuuri ja taide voisivat edistää ihmisten hyvinvointia ja kukoistusta. Molemmat näistä esteistä liittyvät suoraan kulttuuri- ja mediaohjelmien tulevaisuuteen. Yksi niistä on se, että kysyntäpuolella on epätasapainoa. Perustavanlaatuiset ongelmat liittyen siihen, miten ihmiset voivat käyttää kulttuuria ja hyödyntää sitä ovat tosiasia. Vuosisatojen ajan Euroopassa ja muuallakin politiikan tekijät kansallisella tasolla ovat yrittäneet tarttua näihin ongelmiin niin, että yritetään laajentaa ja toisaalta diversifioida eh, kohdeyleisöitä. Siinä on onnistuttu ja toisaalta sitten myöskin epäonnistuttu. Erityisesti on puututtava koulutuskysymyksiin laajemmalla tasolla ja myöskin epäsuotuisten ryhmien syrjäytymistä on ehkäistävä. Voi näyttää siltä, että toimiala onnistuu ratkaisemaan nämä ongelmat markkinatoimin, mutta se ei itse asiassa ole totta, koska niin lukuisat ongelmat, jotka koskevat kulttuurihyödykkeiden markkinoita, on niin suuri, että minun on vaikeata nähdä, kuinka Creative Europe-ehdotukset onnistuisivat näitä ongelmia ratkaisemaan, mitä tulee kulttuuria luovan alan markkinoihin. Toinen pääeste liittyy epätasa-arvoon tarjontapuolella – ja tässä palaan nyt siihen asiaan, minkä mainitsin aikaisemmin, nimittäin se, että business on luovalla alalla hyvin riskialtista ja liittyen muihin piirteisiin johtaa siihen, että markkinat keskittyvät alueellisesti. Vaikka tukia tarjotaan pienille yrityksille, on olemassa, että suuremmat lobbaajafirmat pitkällä aikavälillä onnistuvat ottamaan haltuunsa EUn kulttuuribudjetin. Ja sen takia pitäisi kiinnittää tarkemmin huomiota luoviin toimialoihin, mutta toisaalta siinä voi käydä niin, että siitä tulee ikään kuin vain tästä on vain pieni, pieni kiilan ikään kuin ohut tämä jäävuoren huippu. Ja sitten täytäntöön Panoon liittyvät ongelmat ovat seuraavaksi vuorossa. Media- ja kulttuurideskit varmasti ovat tärkeä asia tämän ongelman ratkaisemiseksi. Ja jos nämä kaksi funktiota nyt yhdistetään toisiinsaan tehokkuuden nimissä, niin siinä voisi käydä niin, että se parantaa tilannetta, mutta toisaalta sitten kulttuurit voivat myöskin kokea yhteentörmäyksen. Täytyy kiinnittää tarkasti huomiota tähän asiaan, jotta voitaisiin varmistaa, että kulttuuriorientoitunut henkilöstö ja toisaalta sitten taas luoviin toimialoihin liittyvä henkilöstö ymmärtäisi, ymmärtäisivät molemmat paremmin voittoa tavoittelemattoman sektorin tarpeet ja tavoitteet. Ja jos nyt puhutaan lopuksi sitten vielä kulttuuri- ja mediasektorin markkinoista ja sen ongelmista, niin täytyy sanoa, että en missään nimessä ole tässä markkinan vastaisesti puhumassa tai asemoidu sillä tavalla. Meidän voimme tunnistaa, tunnustaa sen tosiasian, että markkinoilla voidaan edistää sellaisen hyödykkeiden tarjoamista, jotka parantavat ihmisten hyvää, hyvinvointia, mutta erityistapauksissa markkinat voivat kuitenkin aiheuttaa ongelmia. Taloudel, taloustutkijat ja sosiologit näkevät, että monet kulttuurimarkkinoiden tekijät saavat Markkina toimimaan sillä tavalla, että kulttuurihyödykkeet eivät tavoita kaikkia ihmisiä yhtä, yhtäläisillä tavoilla. Nämä tekijät, jos nyt käytetään taloustieteilijöiden termejä, kattavat esimerkiksi kuluttajien puutteellista tietotasoa ja sitten sitä, että kulttuurihyödykkeet toimivat yleis- tai julkishyödykkeinä. Ja sen lisäksi vielä se, että voittaja ottaa haltuunsa kaikki markkinat. Markkinoiden häiriöt kulttuurialalla, kun ne yhdistyvät siihen, että kulttuuri edistää ihmisen hyvinvointia yhteiskunnissa, tarkoittaa sitä, että hallitusten ja valtioiden tuet ovat tärkeässä asemassa, itse asiassa elintärkeässä asemassa. Ja haluaisin lopuksi vielä ottaa sille kaksi asiaa. Ensinnäkin Luovat toimialat ehkä kasvavat vakaasti, kuten sanoin, mutta täytyy kysyä, missä määrin työpaikat tällä riskialttiilla toimialalla ovat kestäviä. Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että media- ja kulttuurialojen työelämän laatu on aika heikko, erityisesti sellaisilla sektoreilla, jotka liittyvät yhdistyneen kuningaskunnan riippumattomiin televisiotuotantosektoreihin, koska ne ovat sääntelemättömiä ja työsuhteet ovat hyvin epäsäännöllisiä ja epätyypillisiä. No missä määrin EU voisi rahoittaa kulttuurisektoria varmistaakseen, että työpaikat eivät lisääntyisi, vaan ne olisivat myös hyvälaatuisia? Toiseksi, mitä tulee hyvin tekniseen ja hankalaan kysymykseen liittyen laun, lainatakuisiin, niin siihen liittyy kysymyksiä, kuinka se voisi toimia ja voisivatko nämä järjestelyt olla tehokkaita. Vipuvaikutusta on vaikea arvioida. arvioida. Sitten voidaan kysyä, että syntyykö tässä sellainen välikäsien teollisuus, teollisuuden toimiala, joka on aika kaukana kulttuurin tuotannosta itsestään. Kulttuuripolitiikan teho, keski, kehittyessä olisi hyvä nähdä, että syntyisi sellaisia strategioita, joilla voidaan estää pankki- ja finanssiteollisuuden epäasianmukainen markkinoiden hallinta. Lopuksi voisin todeta, että se, että sisällytetään media ja kulttuuri samaan ohjelmaan, voi olla monella tapaa hyvä asia, mutta pitäisi varmistaa samalla, että voittoa tavoittelematon toimiala suojataan liialliselta markkinavoimien vaikutukselta, ettei se jäisi kaupallisen sektorin jalkoihin. Kiitoksia. Kiitoksia. Hyvä professori, tämä oli hyvin informatiivista ja se mitä vielä lopuksi sanoitte, niin on juuri meidänkin suurin huolenaiheemme. Eli haluamme tosiaan tehdä pienissä yksiköissä työtä, mutta komissio haluaisi kaikki koota kokonaisuuksiin niin, ettei sitten rahoitus sirpaloidu liikaa ja sitten pidä vielä valvoa, mihin nämä rahat menevät. Eli halutaan antaa satojen tuhansien tuki ennemmin kuin kymmenien ja kymmenien tuhansien määrärahoja. Tämä on ongelma muillakin aloilla kuin kulttuurin ja koulutuksen alalla. Erilaiset rahastot tekevät töitä isojen summien kanssa ja tämä helpottaa hallintovirkamisten työtä. Kiitokset. No nyt sitten viimeiseksi äh, Radu Mihailjanov, tämän on äh, elokuvaohjaaja ja myöskin Lux-palkinnon valintalautakunnan kunniapuheenjohtaja. Äh, bonjour. No niin, hyvää päivää. Ensinnäkin erittäin suuri kiitos siitä, että saimme tulla tänne paikan päälle. Minä olen elokuvan tuottaja ja ohjaaja ja se, että me tänne tulimme paikan päälle, niin se johtuu siitä, että me todellakin luotamme teihin, että hälvennätte tätä utua, joka asian ympärillä on. Ja vaikka nyt tämä ajanjakso onkin hieman hankala, niin toivottavasti voimme silti olla optimistisia. Kollegani ovat ottaneet mukaan paljon yksityiskohtia, teknisiä yksityiskohtia, joten pyrin tässä nyt selvittämään meidän näkemystämme ja aloitan muistuttamalla joistakin luvuista, jotka mielestäni ovat tärkeitä. Vaikuttaa siltä, että nyt koko maailma, Euroopan unionin mukaan lukien, on nyt talouskriisissä. Ja ulkopuolta katsoen näyttäisi ihan oudolta, jos pyydetään vielä lisäystä rahoitukseen ja ajatella, että se saadaan, kun kaikki pyrkivät tekemään säästöjä. Mutta muistutan yhdestä luvusta. Kulttuuribudjettiehdotus on 0,02 prosenttia yleisbudjetista, kun taas kulttuuritoimialat vastaavat noin 4,5 prosentista Euroopan unionin BKTstä ja 3,8 prosenttia työllisyydestä, eli 8, viisi miljoonaa ihmistä on töissä tällä alalla. Siinä hieman lukuja siitä, minkälainen tilanne on kyseessä. Ja haluaisin esittää kysymyksen, se ei ole tekninen. Mitkä ovat tässä, mikä on se puitteisto meille Euroopan unionin kansalaisille ja meille kulttuuritoimijoille ja politiikan toimijoille? Millä tavalla voimme toimia niin, että käsi kädessä voimme toteuttaa sitä, mitä haluamme tehdä? Kyseessähän on erittäin äh, intohimoja herättävä, mutta samalla erittäin monimutkainen ala. Kun haluan viedä eteenpäin kulttuuria ja edistää niiden ihmisten taitoja, jotka kykenevät selventämään tätä erittäin monimutkaista alaa monimutkaisessa maailmassa. Kulttuurikoulutus on erityisen oleellista verrattuna kaikkiin muihin aloihin, koska nimenomaan tämän tiedon, kulttuurin ja älykkyyden avulla löydämme ratkaisut kaikkeen muuhun. Myös kulttuurin kautta luomme yhteiskunnallisia suhteita ja kulttuuri on yhä enemmän tunnettavissa eri aloilla. Anna esimerkin kysyn isältäni, joka on 91-vuotias nyt, joka on kokenut kautta Euroopan. Hän syntyi Romaniassa ja kasvoi fasismin, stalinismin, sodan, Ceausescun diktatuurin ajan. Ja 20 vuoden ajan hänellä nyt on ollut suuri onni saada elää Ranskassa. Esitin hänelle kysymysten siitä, että kun meillä kaikilla edessämme nämä kysymykset, niin esitän kaksi kysymystä. Onko sinun nuoruutesi Äh, ympäristö ollut väkivaltaisempi kuin tämänhetkinen? Oliko se älykkäämpi kuin tämän päivän maailma? Hän vastasi minulle sanoen, että hänen nuoruutensa Eurooppa oli paljon väkivaltaisempi kuin tämän päivän maailma. Ja että kaikenlainen väkivalta. Eurooppa oli jatkuvasti sosi- sotajalalla ja yhteiskunnalliset erot olivat huomattavasti suuremmat. Äh, älykkyyden kohdalla hän sanoi kahta asiaa. Tänä päivänä maailma on tieteellisellä ja teknologisella tasolla huomattavasti paljon älykkäämpi, mutta se on paljon vähemmän älykkäämpi valitettavasti henkisellä ja humanistisella puolella. Ja tässä esitinkin uuden kysymyksen siitä, mikä on henkisyys. Puhutaan maallisesta henkisyydestä, ei pelkästään uskonnollisesta. Ja esitin kysymyksen siitä, että jos tässä kohdin nimenomaan ei ole puutteita viimeisen, viimeisten vuosien aikana, niin siitä syystä kulttuurin rooli ja se, millä tavalla ihmisyksilöt toimivat jatkumossa, vaikka ajan ja tilan jatkumot ovatkin rajallisia – niin onko tämä siitä yksi syy siinä, että nämä kaksi voimaa kohtaavat, eli materialismi yhtäältä ja uskonnon fundamentalismi toisaalta, ovatko ne sen takia räjähtämässä, Tämä on poistettu sellainen erittäin arvostettu maailma, joka oli keskellä, joka loi yhteyden tuohon maalliseen henkisyyteen, kulttuuriin, kykyyn tietää – ymmärtää ajattelun monimutkaisuutta. Eli näissä puitteissa minun uskoakseni meidän täytyy ehdottomasti, jotta päästään kriisistä ja jotta voidaan auttaa kaikkia tässä vaikeassa tilanteessa, lisätä kulttuuribudjettia. Se on tärkeää, se on meidän sukupolvellemme ja tuleville sukupolville, sukupolville erittäin tärkeä. Ja kuten todettiin, että siinä kilpailutilanteessa, jossa meillä on Eurooppa ja Yhdysvallat yhtäältä ja toisaalta Aasia, niin jos halutaan olla maailman johtavassa asemassa, meidän täytyy ehdottomasti luopua näistä mukavuusalueista ja pyrkiä uusille alueille. Ja kulttuuripuolella useilla eri tasoilla. Me olemme edelleen johtavassa asemassa ja meillä on hieno tausta tässä, joka koskee nimenomaan tätä monimuotoisuuttamme. Eli jos palaa hieman äh, ja panemme nyt jalat maahan ja palaamme tähän komission ehdotukseen, niin kollegani tukevat minua valtavasti. Mehän olemme jo vuoden ajan käyneet tätä vuoropuhelua äh, komission kanssa ja puheenjohtaja Barroson kanssa. Minusta vaikuttaa oleelliselta että mediaohjelma on riippumaton. Se on välttämätöntä sekä tehtävänsä että budjettinsa kohdalta. Sen täytyy olla riippumaton. Sen ei tule pelkästään olla riippumaton, vaan sen tulee vielä sisällöltään olla selkeästi määritelty se, miten paljon jakeluun, teosten levittämiseen ja muuhun käytetään rahaa. Ja miksi? Tämä ei ole egoistista syystä, vaan siitä syystä, tästä on tullut nimenomaan elokuvalan ja audiovisuaalisen alan kaikkein tärkein kouluttava osa Euroopan unionissa. Eli sitä ei saa jättää huomiota. Se on aivan erityislaatuinen. Silloin kun sekoitetaan budjetteja, toimielimiä, ihmisiä, niin silloin, ja kun nyt ollaan täydessä digitaalisessa vallankumouksessa, mekään emme ymmärrä täysin sen laajuutta. Nyt sitä ruvetaan hallitsemaan, mutta on erittäin tärkeää käydä vuoropuhelua niiden kanssa, jotka eivät ymmärrä vaikka teatterin tai oopperan tai musiikin alalla toimivien ihmisten kanssa, koska kaikki on nyt täydessä vallankumoustilassa. Jos näin me emme tee, niin se olisi suuri virhe. Eli Suuren ajatuksen tässä taustalla on se, että meidän tulee ehdottomasti säästää sitä, mikä meillä on ollut markkinoilla vuodesta 2007, medioimaa. Meidän täytyy painottaa sen budjetin merkitystä. Ja lopuksi lainaisin Victor Hugota puheenvuorosta, jonka hän lausui 10.11.1848. Hän sanoi, että olen jo äänestänyt ja aion edelleenkin äänestää niiden äh, vähennysten puolesta lukuun ottamatta sitä, joka minusta vaikuttaa erittäin tärkeältä julkiselle yhteisölle. Sanon, että ne vähetykset, joita on esitetty kirjallisuutta ja muuta kulttuuria kohtaan, ovat erittäin huonoja sekä rahoituspuolelta ja niistä on haittaa myös kaikille muille aloille. Mitä mieltä ovat hyvät naiset ja hyvät herrat ja naiset että kaikki tieteeseen ja kulttuuriin ja kirjallisuuteen liittyvät vajat ovat erittäin pieniä, että niitä vähennettäisiin 1500-500 frangiin. Ja tässä vetoan teidän kaikkiin tunteisiinne ja siihen, että ymmärrätte, mikä on tämänhetkisen tilanteen kaikkein suurin vaara, se on tietämättömyys. Tietämättömyys, joka on meitä ympäröivä asia, joka hyökkää kaikista suunnasta. Se on nimenomaan tietämättömyyden vuoksi, kun äh, asiat siirtyvät huonompaan suuntaan. Ja juuri tämän tyyppisessä vaarallisessa tilanteessa me emme saa missään tapauksessa leikata kaikkia näitä instituutioita, joiden erityisenä tavoitteena on taistella ja tuhota tietämättömyys. Eh, merci bien. On va sauvegarder. Kiitoksia. Tulemme eh, muistamaan nämä Viktor Ygon sanat. Voimme vitiivistää vaikka tätä Äh, viestiä vähäsen ja lähettää sen sitten valtiovarainministeriölle ja äh, valtiokonttoreille. Ja tiedämme kyllä, että minkä takia teistä on tullut paneelin lauta, tuon valintalautakunnan kunniapuheenjohtaja. Kiitokset äh, asiantuntijoille. Tässä on suurin osa asioista tullut nyt käsiteltyä. Ehkä nyt keskustelussa vielä käydään yksityiskohtia läpi, mutta ehdotan, että ette nyt ihan kaikkea toista, koska tätä asiaa käsitellään vielä usean otteeseen. Nyt seuraavaksi eh, esittelijä Silvia Kosta saa puheenvuoron. Presidente, e veramente grazie nostri. No niin, kiitoksia puheenjohtaja ja erityisesti asiantuntijoille kiitoksia. He ovat aika erilaisia kuin tavanomaiset asiantuntijat täällä. Täällä on kuultu kulttuurin ja kulttuurin sanoja, syvällisiä sanoja. Olen todella innostunut siitä, mitä täällä olen kuullut tänään. Erityisesti viimeisimmästä puheenvuorosta, Mihalina ja Annun puheenvuorosta. Mehän tiedämme, että kaikki olemme suuren haasteen edessä, kun tätä ohjelmaa ajatellaan. Jos nyt saan sanoa ääneen, että tässä pitäisi onnistua luomaan uudet näkymät uudenlaiselle humanismille, joka edistäisi tietoisuutta kulttuuri, kulttuurista. Ja olen todella tunnen olevani suuren kunnian kohteena ja toisaalta myöskin suuren vastuun kantajana tämän, tämän ohjelman täytäntöönpanossa Euroopan kulttuurin edistämiseksi. Ja haluaisin heti sanoa, että jos nyt lähdetään positiivista asioista liikkeelle, kuten sanoi, että täytyy olla optimistinen, vaikka ymmärtää, mitä haasteita on edessä, niin sanoisin, että teidän esityksestänne kävi ilmi, että olemme tällä hetkellä nytten muutoksen edessä. Ja vielä alan toimijatkin yrittävät sitä tulkita samalla, kun he luovat kulttuurista sisältöä. Enkä kiellä, etteikö valiokunta ja toisaalta myös komissio olisi tiukassa paikassa, kun se yrittää sisällyttää kulttuuriulottuvuuden liittyen vihreän kirjan vaatimuksiin ja sitten toisaalta mediaohjelman, jossa yritetään tulkita kaikki tämä uudella tavalla. Ja toinen positiivinen asia on tietenkin se, minkä teidän esityksistännekin poimin esiin, on se, että vaikka meillä on vain yksi 1,7 prosenttia budjettivaroja niin kuten puheenjohtaja sanoi, on kuitenkin toivoa siitä, että neuvoston julkilausumat eivät tätä summaa ainakaan pienentäisi, vaan että Eurooppa ottaisi vakavissaan tämän budjettijatkumattomuuden niin, että voitaisiin ensimmäistä kertaa korottaa budjettivaroja merkittävästi, ei pelkästään tällä alalla, vaan myöskin tutkimuksen ja koulutuksen aloilla. Nämä ovat niitä sektoreita, jotka tässä uudessa komission ohjelmassa pitäisi tulla vahvasti tuetuksi myöskin budjetin taholta. Kolmesta neljästä muusta asiasta vielä ihan lyhyesti sanoisin. Ensinnäkin täytyisi sanoa, että olen samaa mieltä ja varmaankin tätä voitaisiin käsitellä vielä lisäänkin, nimittäin professori Zimmermanin lausumasta, joka koskee tämän ohjelman täytäntöönpanoa henkilökohtaisesti. Olen sitä mieltä, että jos kulttuuri tästä tittelistä, tästä otsakkeesta häviää, niin ymmärrän kyllä, että se on ehkä niin kuin nopeamman viestinnän kannalta tarpeen, mutta en haluaisi, että siitä tulisi tällainen marginalisoiva tekijä, että kulttuuri sysättäisiin kokonaan syrjään todellisuudessa. Minun mielestäni kuitenkin tästä puuttuu jotakin siinä mielessä, että tämän ohjelman tavoitteena ei ole pelkästään edistää kulttuurien moninaisuuden arvostamista, joka kulttuurin välisessä dialogissa on tuotu esille, vaan myös se, että pitäisi varmistaa, että kulttuuria ei lähestyttäisi pelkästään talouden kannalta. Sen sijaan pitäisi edistää kulttuurin arvoa sinänsä. Kulttuuri on Euroopassa sekä materiaalinen että aineeton pääoma ja muodostaa ihmisten identiteetin merkittävän osan ja pohjan. Otettiin, tässä otettiin esille myös se, että globaali lähestymistapa ottaisi, otettaisiin käyttöön, eli ollaan yhtä aikaa maailmanlaajuisia ja paikallisia. Myös vihreässä kirjassa tähän viitataan. Tärkeää on, että kulttuuri on läheisessä yhteydessä muihin toimialoihin ja on ottaa huomioon paikalliset ongelmat ja, ja, sel, ja paikalliset todellisuudet. Paikallisväestö on otettava koko prosessiin vahvasti mukaan. Sitten valtion avut. Haluaisin ymmärtää paremmin vielä, missä tässä oli kysymys, kun siihen viitattiin. Meillähän on edessämme Euroopan laajuinen haaste, mitä tulee e- elokuvateatterin teatterin digitalisointiin ja toisaalta sitten taas LV, LV Secondo punto molto velocemente è il tema della separazione. Ja toisaalta myös ALVn harmonisointiin liittyen. Nyt kun puhutaan tästä integroidusta ohjelmista, minkä, ohjelmasta, minkä komissio on ehdottanut, niin ymmärrän toki, että siihen liittyy tiettyjä tarpeita. Ihan lyhyesti vain. Mehän olemme keskustelleet kollegoiden kanssa, kollegoiden kanssa viime aikoina siitä, että nämä kaksi kulttuuri- ja mediaohjelmat tulisivat yhdeksi ohjelmaksi, jossa on ikään kuin kaksi ulottuvuutta, niin tarvitaan eri parametrit ja kriteerit Tämä voi olla sellainen asia toisaalta, voi aiheuttaa enemmän riskejä kuin saada positiivisia vaikutuksia aikaan. Ja olen esittelijänä halukas selventämään tätä aspektia ja esittämään siihen liittyvät yksityiskohdat. Sitten mitä tulee kysymykseen, jonka professori Karus otti esille ja myöskin Leedsin professori, nimittäin tämä uusi skenaario, on selvää, että nähtävissä on hyvin kiivas tuotantoverkoston ja jakeluverkoston kasvu uudessa muodossaan verrattuna perinteisiin jakelumuotoihin. Ja Karuson ja muidenkin mukaan tilanne on ymmärtääkseni se, että jos nyt katsotaan tämänhetkisiä lukuja, niin suurin osa rahoituksesta ja myöskin riippumatonta, riippumattomasta rahoituksesta kansallisella tasolla päätyy kansallisille televisioyhtiöille ja myöskin kaupallisille televisioyhtiöille AV-alalla ja myöskin elokuva-alalla. Ja kysyisin teiltä, että jos nyt ajatellaan verkkoa, niin sen sijaan, että tai mehän, mehän tiedämme, että suuret palveluntarjoajat ovat USA-laisia ja ne käyttävät valtavasti myöskin piratismia avukseen ja tarjouksia, AV-tarjouksia verkon kautta. Niin jos nyt ajatellaan joitakin mahdollisuuksia esimerkiksi tarjota TV-tuotantoa tietyin, tiettyjen kiintiöiden mukaisesti, niin eikö olisi mahdollista investoida tai jollakin tavalla kiintiöidä edes, jonkin, edes jonkinlaisia rahoitusosuuksia, jotka voitaisiin osoittaa myöskin verkkotoimijoille. Tämä on sellainen asia, joka meidän täytyisi pystyä varmistamaan, koska nyt näyttää siltä, että Euroopan toimijoilla ei ole enää kovinkaan, kovinkaan suuria mahdollisuuksia näyttäytyä maailmanlaajuisilla markkinoilla tunnistettavina tuottajina. Kiitoksia. Nyt sitten ne, jotka eivät ole esittelijöitä, ne kollegat, eli ei mitään pitkiä kommentteja, vaan ehkä voitte esittää tämän kysymyksen tänne asiantuntijoille, jotka meillä täällä on paikan päälle. He voivat ehkä valaista joitakin näistä kysymyksiä, joita meillä vielä tällä hetkellä on. Pyydän teitä puhumaan lyhyestä. Sloveniasta ensimmäinen kollega. Hvala lepa, gospa predsednica, eh, da sem dobil besedo. Eh, želel sem, preden grem na letališče, nujno eh, še spregovoriti. Hvala našim gostom za prispevke. ki Kiitoksia siitä, että sen puheenvuoron. Täytyy lähteä lentokentälle, joten joudun puhumaan lyhyesti. Meillä on eurooppalaisia ohjelmia, jotka ovat osoittautuneet erittäin kalliiksi Luova Euroopan ohjelman puitteissa. Millä tavalla voimme viedä eteenpäin pienemmän mittakaavan kulttuuritoimia? Tätä asiaa on jo käsitelty. Minun mielestäni tällainen positiivinen diskriminaatio voisi osoittautua hyödylliseksi. Tämä saa toivottavasti myös taakseen. eri maiden tuen, jossa on erittäin laajapohjainen kulttuurituotanto meidän täytyy myös saada PK-yrityksille mahdollisuus hyödyntää kulttuuria ja kulttuurituotantoa ja varsinkin rahoitusta. Euroopan investointirahasto tarjoaa miljardi euroa käyttöön ja ehkäpä sen avulla saada tiettyjä takeita sitten ohjelmien täytäntöönpanoon minusta meidän täytyy myös huolella valita ne eri tahot, jotka ovat mukana. PK-yritysten pitäisi saada tämän takurahaston kautta. rahat, tietenkin sitten maksetaan niiden pankkien kautta, jotka ovat näitä yrityksiä lähellä. Kiitoksia. Valitettavasti joudun lähtemään, enkä jo ehdi kuunnella vastauksia. Kiitoksia. Edustaja Kavada seuraavana. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, Mesdames, Messieurs, d'abord, merci à la... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja, ja kiitoksia komissio. Kiitoksia siitä, että täällä saimme kuunnella erilaisia asiantuntijoita, jotka mielestäni ovat erittäin kompetentteja asiantuntevia, kun katsotaan heidän kokemuksiaan. Mihailin on tietysti aivan valtava ohjaaja. Minä Kannatan niitä ponnistuksia, joita komissio tekee, kun se pyrkii vahvistamaan kulttuurialoja ja luovia toimialoja ylipäätään, samalla kun siirrytään digitaaliseen kauteen. Olen huomioinut teidän huolenaiheenne siitä, että kulttuurille pitäisi myöntää riittävästi varoja, mutta siitä huolimatta totean, että olen erittäin pettynyt, kun luen tätä ohjelmaa. Ja jos asiat jäävät sellaiseksi, niin se on todellakin päällimmäinen tunne. Kun tarkastellaan markkinoiden kilpailukykyä ja eri toimialojen tukea, se on tietysti hyvä, mutta en löytänyt tästä minkäännäköistä viittausta kulttuurin arvoon ja luontiin, kun se toimii vektorina Euroopan, Euroopassa ja lisää poliittista tietoisuutta hetkenä, jolloin Eurooppaa uhkaa populismi. Ja minä tuen täysin sitä, mitä Mihailenu juuri totesi. Se on todella se vastuu, joka eurooppalaisilla toimielimillä oli. Kaikki muu on vain naamioitua toimintaa, jota sitä minä voi hyväksyä. Kun puhutaan kestävästä jatkuvasta talouskehityksestä, niin koska ne oli puhuttu mallista tai kumppanuudesta yht- kulttu- eurooppalaisessa kulttuuriyhteiskunnassa, näitä ei ole kyseenalaistettu onneksi. Vaikka suhtaudutte optimistisesti siihen, millä tavalla voidaan rahoittaa niitä hankkeita, joita tässä on tuettu, niin haluaisin kuitenkin pyytää teitä kiinnittämään huomiota ne useaan kohtaan, jonka olen huomioinut. Ensinnäkin taloudellinen uusien ohjelmien suuntaaminen, eli näiden rahoitus, saattaa vaarantaa niiden kulttuurisen vaikutuksen. Se saattaa johtaa siihen, että se vaikuttaa myös niihin valintoihin, joita tehdään. Toisaalta säännökset sellaisena, kun ne on ilmaistu asetuksessa, ovat niin epämääräisiä, niin epämääräisiä, että ne eivät tarjoa yhtikäs kenellekään minkäännäköisiä takeita siitä, millä tavalla ohjelmia täytäntöön pannaan. Ja tästä kohdasta haluan todella virallisesti ottaa komission, kiinnittää komission huomioon siihen, että me emme saa näin epämääräisiä määritelmiä pitää. Kolmanneksi, asetus ei myöskään millään tavalla määrittele sillä, sitä, millä tavalla voidaan hyödyntää uutta rahoitusvälinettä toimiala, toimialat ylittävässä toiminnassa. Erityisesti kun puhutaan eurooppalaisesta lisäarvoista ja siihen, millä tavalla jaetaan ne takeet, ja kuka on se taho, joka määrää sen? Ne, jotka ovat hyväksyttäviä hakijoita. Lopuksi tämänhetkisen tekstin tilanne ei takakulttuurin jatkuvuutta ja me emme saa sallia tällaista epämääräisyyttä. Minulla on myös muita aiheita, joista olen vielä erityisen huolissani, eikä minulla ole nyt tässä aikaa mennä niissä yksityiskohtiin, mutta toteaisin, että olen käytettävissä kaikkien niiden kaikille niille, jotka ovat huolissaan näistä samoista kysymyksistä. Kun lopuksi, kun puhutaan budjetista, komissio on sitä mieltä, että tässä on myös hyvään suuntaan. Minun mielestäni asialle lainkaan näin. Tämä on pelkkä naamiointi ja me aiomme sen naamion poistaa. Komission täytyy valaista meille tätä kulttuuripolitiikkaa, jota se ohjelmassaan pyrkii esittämään, sillä kun sitä lukee, niin minä en ole eivätkä nämä asiantuntijatkaan, joiden kanssa olen keskustellut, selvittämään tätä selkeästi. Ja sitten lopuksi yksi lause, joka koskee kolmea kohtaa. En ymmärrä, mitkä ovat ne, huomioon siis mitkä nämä ovat nämä vaikeudet tässä ohjelmassa. Ensinnäkin olen hämmästynyt siitä, että komission jäsen ei ole täällä paikalla. Me emme ole täällä tulleet keskustelemaan minkään kakkosluokan virkamiesten kanssa. Komission jäsenen pitäisi olla täällä paikalla, kun käydään keskusteluja kulttuurin rahoituksesta, joka on vaikeaa. Asia on niin vakava. Me, hänen täytyisi kyetä luottamaan meidän apumme ja meidän täytyy taas luottaa hänen selkeytensä. Toiseksi pelkään pahoin, että tässä on nyt naamioidusti otettu esille vähennys kulttuuri- ja mediaohjelmassa. Minä en ole mikään tyhmä kyllä. Minä tiedän, mistä syystä näin on. Siitä syystä, että komission hallinnon sisällä on sisäinen taistelu käynnissä. Ja minä nyt vetoan komission jäseneen, jotta hän nyt lopettaa tämän tai vaihtaa näitä viranhaltijoita niin, että me saamme sellaista politiikkaa, jossa johdetaan näitä julkisia varoja, eikä pelkästään ole tällaisia erilaisia valtapooleja. Ja lopuksi kun lukee tätä tekstiä, niin siinä ei todellakaan ole mitään juridista auktoriteettia, sillä kaikki, mistä tässä puhutaan, varsinkin levittäminen, toiminta, ei löydy asetustekstistä, e, lainsäädäntötekstistä. Eli kuka, joka, joka, jokainen voi tehdä ihan mitä huvittaa. Tämä on aivan liian vakava asia, että voisimme sen hyväksyä. Kiitoksia. Merci, Monsieur Cavada. Kiitokset, herra Kavada. Tämä oli aika kova puhetta. Kavada ei realistista. No, mutta olen ihan kyllä teidän kanssanne, kun puhutaan siitä, että ei ole oikeastaan kyse siitä, että paljonko rahaa, kun me emme tiedä vielä paljonko rahaa on mitäkin varten luvassa. Ja sen takia me haluamme vähän budjetointia, haluamme Eli äh, haluaisimme tietää näistä summista tarkemmin. Emme ole pyytäneet tänne äh, Vasiliota, koska tänään on asiantuntijatapaaminen ja komission edustajat, jotka ovat tänään paikalla, niin ovat näitä ohjelmia työstäviä E, ihmisiä. E, komissaari Vasilio ei ole suinkaan näitä ohjelmia työstänyt, mutta varmasti sitten seuraavassa keskustelussakin syksyyn mennessä vielä ehdimme komissaari Vasilionkin kanssa tätä asiaa käsittelemään, mutta tänään ovat täällä paikalla ne ihmiset, jotka tätä ohjelmaa ovat tosiaan kirjoittaneet. Kiitokset Kavada sitten Rova Trykin. Kiitoksia. Komissiohan esitti sellaisen vaatimuksen, että tämän Love Europa-ohjelman myötä niin pystytään kattamaan tämä varsinainen kulttuuriohjelma. Sitä voidaan jatkaa samalla tavalla. Ja sitten vastataan Eurooppa 2020 strategian haasteisiin, eli lisätään näitä ohjelman kasvu- ja työllistämisvaikutuksia. Mutta näyttäisi siltä, että tämä ohjelma on niin paljon aiheuttanut nyt keskustelua, että tuskin kyse on siitä, että ihmiset eivät tietäisi, että olisivat tyhmiä, vaan että ohjelma on kirjoitettu niin epäselvästi. Kiitokset asiantuntijalle. Ymmärsin kaikki niin, että ne eivät periaatteessa tätä yhdistelmää kiistä, vaan kyseessä on se, että minkälaisilla ehdoilla tätä tätä ei markkinasektoria kulttuurista voidaan edistää, miten sitten taas markkina osuutta kulttuurista voidaan esittää. Sitten pitää siis suojella tätä ei-markkinaosuutta kulttuurista. Ja se ei varmaankaan sitten tarkoita sitä, etteikö kulttuurissa olisi toki potentiaalia markkinoidenkin kannalta. Kulttuuritarous varmasti voi vahvistaa taloutta, mutta toisaalta ei saa unohtaa tätä varsinaista kulttuuria. Sen täytyy olla tämän selkeä viesti, jos haluamme tosiaan saada sitten tämän kulttuurin mukaan tämän seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen. Muistuttaisin ylipäätään tästä Unesconkin foorumista. Siellä otetaan aina huomioon nämä molemmat puolet. Se on enemmänkin, kulttuuri enemmänkin kuin pelkä tuote. Ja tämän täytyy olla jatkossakin mahdollista. Ja ihan oikein sanoitte, että kyseessä ovat kohtaamiset ja vaihto ja kulttuurivälinen vuoropuhelu. Ja kyseessä on myöskin se, että miten tavoitetaan se eh, ihmiset niin, että he itke, itsekin alkaa toimimaan kulttuurin alalla. Siksi minä tykkään tästä audience building eh, sanasta, koska yleisöön kun viitataan, niin ei tarkoiteta välttämättä ihmisten voimaannuttamista kulttuurialalla. Ja sen takia minun mielestäni Eh, kulttuuriohjelmaan pitäisi tosiaan tulla eh, kulttuuriohjelma pitäisi sinänsä tulla mukaan, niin ettei puhuta pelkästään yleisöstä. Sitten yksi aivan ratkaiseva kysymys. Jos voisimme sopia siitä, että kyseessä ovat ehdot, ja se ehto, että nimenomaan pitää turvata tämä ei-markkinaorientoitunut osuus kulttuurista, ja nämä pienet hankkeet pitää taata, eikä pelkästään kulttuuritaloutta. Nythän rouva Silve, Silve sanoi, että tässä pitäisi nyt tosiaan vaatia lisää rahaa ja se on toki hyvä asia, jos se vain onnistuu, mutta meillä on nyt neuvostossa sellainen tilanne, että nuo kahdeksan nettomaksajia, jotka nyt keskustelevat sen monivuotisesta rahoituskehityksestä, haluavat leikata määrärahoja 10 prosenttia. Niin sitten minun kysymykseni kuuluu tässä komission edustajille, että silloinhan tosiaan tämä kulttuuriohjelma ei varmastikaan tule sitten saamaan enemmän rahoitusta, niin kuin komissaari Vasilio ja muut ovat lupailleet. No, tätähän tietysti lopullisesti vielä tiedetään, mutta jos nyt sitten tosiaan tulisi leikkauksia, niin mitä se tarkoittaa siis sitten tämän kulttuuriohjelman leikkaamisen osalta, ja mikä on sitten tässä se jako luovien telosuuden alojen ja kulttuuriohjelman välillä? Jos tosiaan leikkauksia tulee, niin miten voitteko taata sitten sen, että kulttuuriohjelmaan ei kuitenkaan puututa Tästä haluaisin selkeän poliittisen vastauksen. Eihän sitä muuten voi sitten poliittisesti mitenkään arvioida, mitä komissio ehdottaa. Kiitoksia. Kaikki olemme sama hyvä, samaa mieltä hyvin muotoiltu. Markus Korea Italiasta. grazie Presidente. Intanto... Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, palaan kotiin iloisena tänään, koska täytyy kiittää neljää asiantuntijaa, jotka täällä ovat puhuneet koska olen rikkaampana menossa kotiin, ainakin kulttuurisessa mielessä, sen takia, mitä he täällä meille ovat selostaneet. Tämän aamuiset puheenvuorot ovat olleet hyvin tärkeitä ja syvällisiä niin ikään, myöskin meidän tulevan työmme kannalta. Itse asiassa minä haluaisin esittää yhden kysymyksen, joka on lyhyt, joskin se on, ovat ottaneet ja muut kollegat osittain esiin. Minun mielestäni kulttuuriohjelmassa ja mediaohjelmassa pitäisi kiinnittää tarkasti huomiota siihen, miten voittoa tavoittelemattomat tahot voivat ohjelmaan osallistua kaikkialla maailmalla. Eli tarkoittaa sitä, että ei saa sulkea muita pois. Täytyy pitää mielessä, että näihin resursseihin on pääsy kaikilla. Joten haluaisin kuulla asiantuntijoilta, minkälaisia neuvoja voisivat antaa sen suuntaisesti, että pääsisimme tähän tilanteeseen. Haluaisin ymmärtää, missä määrin komissiossa on, komission ehdotuksessa on olemassa vaara siihen, että tämän sektorin rahoitus ei jakautuisikaan tasaisesti. Bermeer Saksasta. Kiitokset. En halua tosiaankaan toistaa sitä, mitä kollegat ovat jo sanoneet, vaan voin yhtyä näihin esitettyihin kysymyksiin. Yksi konkreettinen kysymys vielä asiantuntijoille. Eli mitä tulee näiden kansallisten virastojen yhdistämiseen, niin tässä on tietysti varmasti esitetty kritiikkiä. Ihan voin ymmärtää, että jos kulttuuri- ja med- ja sitten nämä mediadeskit yhdistetään ja kyseessä on kuitenkin ihan erilaiset alat, joita sitten samoin ihmisten pitäisi hoitaa. Tässä tässä saada aikaiseksi synergia, mutta en oikeastaan itse voi tätä kuvitella, koska kyllähän pikkukulttuuriprojektia täytyy aivan eri tavalla hoidella kuin jotain isoa mediaohjelmaa. ohjelmaa ja olisin vielä halunnut kuulla tästä teidän mielipiteenne, että onko tämä nyt sitten jo loppujen lopuksi järkevää viedä nämä yhteen. Ja jos näin on, niin mitä ehtoja meidänkin pitäisi sitten tässä ottaa huomioon, että tämä sitten loppujen lopuksi tosiaan toimii myös hakijoiden kannalta. Koska tässä on se vaara, että mahdollisesti tällaiset pikkukulttuuriprojektit sitten jäävät kaikkien muiden jalkoihin. Okei. Okay. Thank you very much. So I'm now changing because I think we... Kiitoksia. No, meidän täytyy varmasti kuulla näitä eh, toimielimiä ensin ja sitten asiantuntijoita. Mr. Christensen. Sitten eh, Tanskan puheenjohtajakauden puolesta herra Kristensen. Tack för Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Puhun tanskaa, joka on äidinkieleni nyt kun siihen on mahdollisuus. Haluan kiittää erityisesti asiantuntijoita näistä aivan monista erinomaisen kiinnostavista puheenvuoroista ja monista kysymyksistä, jotka on otettu esille. Minun puoleltani ne eivät johda mihinkään valtavaan reaktioon tällä hetkellä, mutta toteaisin, että että meillä on täällä sellaisia kysymyksiä ja huolenaiheita, joita on otettu esille myös neuvoston puitteissa. Siinä oikeastaan kaikki, mitä tällä hetkellä halusin sanoa, koska en ole valmistanut mitään kysymyksiä asiantuntijoille. Entäs, ja sitten taas jäsenten kysymykset, niin odottelen mielelläni niitä vastauksia, joita täällä annetaan. Ja saattaa olla, että palaan asiaan sitten, kun on nämä asiantuntijoiden vastaukset kuullut. So, Mr. Sufa, On the commission. Sitten komission edustaja Suja. <clears throat> First the question. Kiitoksia, Rova Pak. Kysyisin ensimmäiseksi, että haluatteko, että reagoin vasta lopussa, vai onko tämä nyt ainoa komission puheenvuoro? No nyt on mahdollisuus vastata asiantuntijoiden ja meppien kysymyksiin. Annan tässä mahdollisuuden teille ensin antaa puhua ja sitten asiantuntijoille. No, teidän kanssahan voidaan keskustella vielä lähikuukausina, mutta asiantuntijat ovat vain tänään paikalla, eli tältä päivältä teillä on nyt mahdollisuus puhua. Okay, thank you very much. Um, so first... No niin, kiitoksia. Haluaisin aloittaa vastauksella ja reaktiolla hieman puolustuksen omaisesti. Komissaari Lasilio ei päässyt paikalle. Hän olisi mielellään tullut, mutta hän tuli välittömästi valiokunnan puheille esittelemään ohjelman hyväksymisen jälkeen 2011 vuoden marraskuussa. Voin puhua hänen puolestaan, kun sanoin, että hän on aina valmis, kun häntä vain pyydetään parlamenttiin tulemaan tänne ja puhumaan teidän kanssanne. Tämä on yksi ja ensimmäinen hyvin tärkeä asia, joka täytyy tehdä nyt selväksi. Ja sitten toiseksi. Creative Europe, luova Eurooppa-ohjelma, ei ole toimialaohjelmaksi tehty. Tämä on väärin käsitys, jos näin sanotaan, että komissio ehdottaa luovan alan ohjelmaa. Tässä puhutaan luovuudesta. Ja jos puhutaan luovuudesta, niin silloin puhutaan siitä minkä, mikä aristoteellisena viittauksena jo tässä kuultiin. Eli puhutaan tästä timantista, tästä, tästä lahjasta ja lahjakkuudesta, mitä jokaisessa elää. Tämä on komission viesti Euroopan parlamentille, neuvostolle ja kaikille Euroopan kansalaisille. Komissio on ymmärtänyt lahjakkuuden ja luovuuden merkityksen Euroopassa ja komissio katsoo ja uskoo, että luovuus, joka liittyy liittyy meidän kannaltamme katsottuna kulttuurin kautta ja koulutuksen ja oppimisen kautta ja tutkimuksen kautta Horisontti 2020-ohjelmaan. Ja nämä ovat niitä tärkeimpiä strategioita, joilla päästään kriisistä yli. Tältä kannalta katsottuna komissio on ehdottanut tällaista eteenpäin katsovaa ohjelmaa ja lisätä, sen budjettiosuutta. Joten ymmärtäkää nyt, olkaa niin hyvät, mitä tämän Luova Eurooppa-ohjelman takana on ajatteluna. Sen tarkoituksena on pehmentää sydäntä ja terävöittää mieltä. Meillä täytyy olla pehmeä ja avoin sydän, jotta voimme edistää osallistavaa kasvua, mutta meillä täytyy olla terävä mieli, jotta voidaan edistää älykästä kasvua. Ja juuri tähän tai näihin haasteisiin luova Eurooppa-ohjelma vastaa Euroopan kriisin kysymyksiin. Sillä vastataan niihin tarpeisiin, joita EU 2020-strategia kuvailee. Ja tähän juuri keskitytään, ja se on myöskin koko ohjelman perusta. Eli kyseessä ei ole talousohjelma, mutta kuitenkaan ei pitäisi ujostella ja kursailla turhaan talouden aspektin huomionottamista ja lukujen ja arvojen huomionottamista. Tämä on tärkeä viesti, siis kulttuuri on täällä eri, edistämässä perus sisäsyntyisiä arvoja, mutta edistämässä myöskin Euroopan kasvua, kestävyyttä ja osallistavuutta, osallistavuutta yhteiskuntana. Ja tämä on poliittinen viesti, ja poliittista viestiä ei voida kytkeä ää, eri oikeusperustoihin ja ohjelmiin, vaan täytyy olla ikään kuin yksi sisääntulo-ovi Tuossa Karuso totesi, että meillä on smartphoneit, älypuhelimet ja vaikka ja minkälaiset tabletit ja elokuvia ja kaikkia kulutetaan niiden kautta. Musiikkia, kirjallisuutta, kulttuuriperintöä, kaikkea käytetään ja levitetään näiden välineiden kautta. Nämä ovat niitä haasteita ja sen takia juuri me otamme tähän ohjelmaan nämä kaikki tärkeät elementit, jotka liittyvät kulttuuri, kulttuurin laajaan kenttään, koska haasteet ovat kaikilla samaa samat. Digitaalinen haaste on aivan selkeästi identifioitu komission vaikutusarvioinnissa. Ja myöskin toinen elementti, jonka me olemme tunnistaneet ja joka on jo Euroopan unionin perustamissopimuksessa, eli kulttuureiden välinen dialogi, kulttuurien monimuotoisuus. Ja senpä takia ohjelma on yleinen tavoite edistää monimuotoisuutta. Eli kuinka me voimme sanoa sitten, että tämä ohjelma edistäisi taloutta, jos meillä on todellakin kaksi tällaista tärkeää, kattavaa, perustavanlaatuista tavoitetta, jotka äsken mainitsin. Eli suuri väärinymmärrys koskee sitä, että Luova Eurooppa-ohjelma ymmärretään poliittiseksi asiakirjaksi, komission linjausasiakirjaksi. Herra Zimmerman jo aivan selkeästi määritteli kulttuuripolitiikan jonka Euroopan parlamentti ja kaikki jäsenvaltiot ovat omas, omaksuneet, myös Saksan osavaltiot. Ja se on 2007 vuoden kulttuuriagenda, ja sitä taas on seurannut kansalaisyhteiskunnan alustojen työ ja jäsenvaltioiden avoin yhteistyö ja kaikki tämä todistusaineisto, jota 2007 vuodesta asti on tarjottu, johtavat uutta välinettä kohti. Ja meidän pitäisi ymmärtää, että Luova Euroopan ohjelma on ainoa yksittäinen väline, joka välineiden kirjossa, kulttuurivälineiden kirjossa on. Meillä on esimerkiksi immateriaalioikeus kysymykset ja copyright-kysymysvälineitä niin edespäin. Meillä on ulkosuhteet sosiaalinen kehitys, koulutusohjelmat ja niin edespäin. Ohjelmia löytyy, mutta meidän täytyy kunnioittaa läheisyysperiaatetta, mutta myös täydentävyysperiaatetta ja sen takia me emme voi ottaa sellaista uutta ohjelmaa, joka keskittyisi kulttuurikoulutukseen tai sivistämiseen, koska meillä jo on olemassa koulutusohjelma. Ja sitten taas kansalaisuuteen ei voi puuttua, koska meillä on kansalaisuohjelma jo olemassa. Joten komissio, komission täytyy ehdottaa välineitä, jotka täydentävät olemassa olevia ja toisiaan. Olen toisin samaa mieltä, tosin samaa mieltä Simermanin kanssa siitä, että kulttuurikoulutuksen ja sivistämisen täytyy olla prioriteetti. Meillä onkin ihan erityinen ryhmä sitä varten, ja tämä on sellainen asia, joka liittyy läheisesti esimerkiksi elinikäisen oppimisen ohjelmaan ja myöskin tulevaisuuden koulutusohjelmaan. Ja sen takia meillä on nyt tässä uusi, uusi innovaatio, joka liittyy nimenomaan kulttuuriin ja mediaan ja sen tarpeisiin. Tätä tarvitamme, tarvitsemme. Ja täytyy sitten kysyä, että miten me voimme edistää mielten avautumista ja, ja hankitua uutta yleisöä kulttuuri, kulttuurialalle. Eli tämä on sekä koulutus että yleisön hankinta kysymys. No sitten kun puhutaan pienistä järjestöistä ja voittoa tavoittelevista tai tavoittelemattomista järjestöistä ja tahoista, tässä täytyy nyt olla vakavana. Meidän täytyy perustaa argumenttimme todellisiin lukuihin. Kerronpa teille nyt pienistä järjestöistä tai elimistä. Tällä hetkellä on olemassa toinen ohjelma, joka tukee 55 prosenttia organisaatioista, joissa on vähemmän kuin 11 työntekijää. Eli mistä me nyt sitten puhumme täällä, kun puhumme isoista projekteista? Kuinka voidaan sanoa, että, sanoa, että tuemme vain isoja organisaatioita, koska tässä, tässä lähestymistavassa ei ole tapahtunut mitään muutosta nykyisen ja tulevan ohjelman välillä, koska tätähän juuri tarvitsemme ja sitä me haluamme. Tukiemme keskitaso on muutaman kymmenen tuhannen euron luokkaa. Ja olemme täysin tietoisia, että Eurooppa muodostuu pienistä ja mikrotason, mikrokokoisista elimistä ja järjestöistä ja yrityksistä. Ja se koskee myöskin rahoitusvälineitä. Ja jos rahoitusvälineitä katsotaan, niin ne, niitä on käytettävissä vain PK-yrityksille, eli isoilla yrityksillä ei ole tällaisiin rahoitusvälineisiin pääsyä. Eli nämä ovat kaikki sellaisia elementtejä, jotka ovat mielestämme äärimmäisen tärkeitä ymmärtää. Otan vielä yhden esimerkin. Miksi meidän täytyy saada aikaiseksi joustava rahoitusväline? Vuonna 2008 muistan, että kaikki kuinka hankalaa oli pienten kulttuuriorganisaatioiden toimia Euroopassa. Oli lukuisia Baltian valtioita ja Keski- ja Itä-Euroopan valtioita, joissa kulttuuriorganisaatiot katosivat kärsiessään budjettileikkauksista. No sitten kutsuin komission kollegoiden ja päättävien elinten välillä kokouksen koolle ja katsotaan, mitä voidaan tehdä, mietittiin. No tietysti voidaan sanoa, että byrokraattiset byrokraattinen komission lähestymistapa ei saa aikaiseksi mitään, koska oikeusperusta ei ollut riittävän joustava, jotta saataisiin aikaan toimenpiteitä näiden organisaatioiden tukemiseksi kohdennetuin toimin. No nyt sitten huomaatte, että muutama vuosi sitten ei ollut vielä Facebookia, ei YouTubea eikä mitään muutakaan sosiaalista mediaa. Nyt sitten ollaan laatimassa jotakin sellaista lainsäädäntöä, jonka pitäisi kattaa kausi 2020 vuoden jälkeenkin. Jos ohjelma loppuu tuona vuonna, niin pari-kolme vuotta se vielä tukee kuitenkin projekteja, eli 11-12 vuotta eteenpäin tässä nyt suunnitellaan. Ja kysynpä vain, että tiedämmekö nyt, mitkä meidän tulevaisuuden haasteemme ovat sitten. Eli sen takia meidän täytyy työskennellä politiikan kehittämisen hengessä ja sen hengessä, mitä me nyt ymmärrämme, ja käyttää tätä äärimmäisen pientä budjettia minkä komissio tässä on ehdottamassa, joka on lähestulkoon ei suurin, lähestulkoon ei mitään, mutta sitä täytyy käyttää ikään kuin akupunktion neulana, jolla sitten hoidetaan Eurooppaa ja yritetään parantaa ja vahvistaa Euroopan kulttuuripotentiaalia paremman Euroopan unionin ja koko maailmanlaajuisen tulevaisuuden edistämiseksi. En ole nyt ihan varma, että saimmeko vastauksia kysymyksiimme. Mutta minä nyt en esittänyt mitään kysymyksiä niin, että en nyt näin palaa sen enempää. Mehän saamme vielä mahdollisuuden pitkällisesti keskustella näistä asioista. Nyt asiantuntijat vielä saavat mahdollisuuden vastata. Simaman. Ja, ja. Niin, puheenjohtaja. Tässähän tuli joitain kysymyksiä ja pyyntöjä ja koitan tässä nyt ottaa esille ne kysymykset, jotka minusta vaikuttivat tärkeiltä. Kaikki asiantuntijat täällä äh, ovat esittäneet sen huolen, että jos nämä molemmat äh, ohjelmat yhdistetään, niin silloin molemmat ohjelma-alat voisivat kärsiä siitä. Eli ei vain yksi, vaan molemmat saattavat sitten joutua kärsimään. Ja tosiaan se, mitä te, Rova Pak, juuri pyysitte, että vähintäänkin niin tällaisen ohjelman pitäisi ottaa budjetointi. Niin se toki on vähintä, jos ei sitten pidetä parhaana näiden ohjelmien erottamista. No, olemme sitä mieltä, että enemmän rahoitusta pitäisi saada näille ohjelmille, se on selvä, mutta ehkä hivenen minua huolestuttaa se, että tämä rahoitusväline, joka on ehkä sitten tosiaan kaikkein vähiten selve, selkiytetty tässä ohjelmassa. Ja tämä saattaa aiheuttaa ongelmia sitten, jos sitten jälkikäteen onkin vähemmän rahoitusta luvassa kuin mitä me kaikki toivomme. Koska jos tämä rahoitusväline sitten tulee sovellettavaksi, niin se ei tähän tulee kokonaan uusi elementti tässä ohjelmassa. Ja, ja sitten tosiaan sitten sen rahoituspohjaan pitäisi löytyä joko vanhasta tai sitten vanhasta kulttuuriohjelmasta tai sitten mediaohjelmasta. Eli vähän selkeytystä tarvittaisiin kyllä siihen, että miten tämän rahoitusvälineen kanssa pitäisi toimia. Sitten tässä vielä kysyttiin näistä erilaisista neuvoa antavista rakenteista. Nämä cultural contact points, yhteyspisteet, niin nämähän olivat e, enemmänkin kuin pelkkiä neuvoantavia elimiä. Sieltähän pystyy saamaan enemmänkin tietoa kuin siitä, että miten hakemus tehdään, vaan vuosien ajan ne ovat erittäin menestyksekkäästi kehittäneet ö, e, tätä työtä eri pienten toimijoiden keskuudessa, menneet niiden pakalle kysyneet, että miltä EU-työ näyttää, miten voidaan tehdä yhteistyötä ja sitten jos näillä pienillä kulttuuritoimilla ei ollut yhteyspisteitä, niin he ovat aktiivisesti sitten koettaneet löytää näitä yhteyspisteitä. Eli tässä tehtiin tällaista EU-valistustyötä vähän laajemminkin kuin tällainen perinteinen yhteyspiste. Ja tämä tapahtuu sitten aina nimenomaan sellaisella kielellä, jota sitten nämä niiden pakeille tulleet ihmiset, eli taiteilijat ja muut sitten käyttivät, jotka eivät tätä markkinakieltä niinkään hallitse. Ja tosiaan, mitä sitten siitä seuraa, että nämä kulttuuriyhteyspisteet ja mediadeskit yhdistetään, niin sitä voidaan tietysti vain kuvitella. Tietysti voidaan kuvitella, että kaikki pysyy niin kuin nytkin ja kaikki on ihan ok, mutta sitten on sellainenkin mahdollisuus, että että ei se niin onnistunut yhdistäminen sitten tule olemaan eikä toimimaan. No, tämähän on tosiaan se huoli, jota nyt monet me pitkin ovat täällä esittäneet. Ja jos se olisi selkeästi esitetty ohjelmassa, niin kai me sitten voisimme ihan vain jäädä rauhassa sitä odottelemaan, mutta tätä ajatusta ei ole niin selkeästi kuvattu. Ja sitten minun mielestäni ainakin näiden erilaisten käsitteiden kanssa pitäisi sitten toimia eri tavoin. Eli luova talous on eri asia kuin kulttuurin edistäminen. Siis luovassa taloudessa on totta kai kyse taloudesta, eli se tarkoittaa sitä, että haetaan voittoa. No ei tietysti kaikki luovat talouden rakenteet aina tuota voittoa, mutta ainakin alun perin ajatus on tämä. No, mutta tämä on tietysti ihan myönteistä ja olemme toki sitä mieltä, että luovan talouden alalla pitäisi tehdä vielä yhtä sun toista, eh, mutta se on tosiaan aivan eri asia kuin sitten ala, joka ei tavoittele voittoa. Eli täytyisi antaa mahdollisuutta, mahdollisuuksia myöskin sellaiselle alalle saada tukea, joka ei alun perin hae voittoa. Sitä edistetään vain sen takia, että eh, ala on vaikeuksissa eikä halua toimia talouden lähtökohdista käsin. Ja sitten tosiaan, kun sanotaan, että tämä aloite pyrkii 2020 strategian toteuttamiseen, niin sehän tässä juuri on se huolestuttava asia. Sehän tässä juuri huolestuttaa, että tässä enemmän nyt koitetaan pyörittää taloutta kuin luoda kulttuuria. Ja tämä samalla tapaa koskee myöskin kulttuurikoulutusta, joka täällä mainittiin. Eli kun me nyt sitten me, me, jos ajatellaan meidän elinikäistä oppimistamme, niin siellä ei ole kulttuurilla mitään sijaa. Ja siksi olisi tärkeää, että kulttuuriohjelma niin juuri tämän kulttuuriopetuksen ö, saralla saisi aivan oman osionsa. Ja nyt kun käymme tätä keskustelua yhdessä, niin tässähän on paljon aikaa vielä tässä. On hyvin ajoin olla liikkeellä ennen täytäntöönpaloa, niin tässä voidaan tehdä vielä kaikki kaikkea mahdollista. Voidaan vielä selkiyttää kaikkia näitä tehtäviä ja tietenkin juuri tärkeää on, että kun budjetti on niin tiukilla, niin pitää juuri selvittää se, että mitä varten tämä ohjelma on olemassa. Mutta jos tällä ohjelmalla on siis selvä idea ja suuntaus, jos kulttuuri- ja media-alaa voidaan järkevästi edistää, niin sitten se on tietysti myöskin kansalaisyhteiskunnan tehtävä eri jäsenvaltiossa EU:ssa. ssa Eli näiden täytyy sitten olla yhteydessä myöskin omiin hallituksinsa. Eli Saksan kulttuurallinen pitää sitten rummuttaa Saksan hallitukselle, että saadaan riittävästi määrärahoja näitä tavoitteita varten. Puheenjohtaja kiittää. No sitten Mihail, Mihail Jaunu. Mikäs teidän nimenne sitten oikein, miten se annetaan? Mihail Jaunu. Selvä. Alors, moi j'aimerais... Niin, minä haluaisin palata kahteen näkökulmaan, joista ensimmäinen on sanottu usein otteeseen, mutta sitä ei koskaan sanota liikaa. Olen niin ilahtanut tänään nähdessäni, että me olemme kaikki samaa perhettä. Pelkäsin kovasti, kun tänne tulen, tunnustan sen, että me emme ymmärtäisi toisiamme, mutta olen erittäin ilahtunut siitä, että me puhumme aivan samoista asioista ja aion toistaa edelleen samaa asiaa. Me emme saa missään tapauksessa hyväksyä budjetti, budjetin vähentämistä, sillä me toimijat, tuottajat, käsikirjoittajat, ohjaajat, kaikki, jotka toimimme kentällä, meillä on tottumukset luoda kulttuurista dynamiikkaa. Sillä me tiedämme, millä tavalla budjettejamme hoidamme, ja millä tavalla näistä asioista neuvotellaan. Kysymys on aina inhimillisistä ihmissuhteista, vaikka on aivan eri maista kysymys, jossa kulttuuri ja kulttuuriidentiteetti on hyvin erilainen, on tärkeää tunnistaa toinen toisensa ja olla selvillä siitä, että kielenkäyttö käyttö on samankaltaista. Eli kun henkilö puhuu toisen kanssa toiselta alueelta, joka ei ymmärrä sitä pyyntöä, joka ei ymmärrä sitä, että onko riittävästi varoja käyttää, täytyy odottaa pari kuukautta, saako, se tappaa koko dynamiikan. Se tuo raskautta tähän luomiseen. Ja toinen tärkeä, mielenkiintoinen kysymys, joka esitettiin, on se, että miten ei olla riippuvaisia markkinoista. Eli tämä kuuluisa kysymys, joka on ollut aikojen alusta olemassa. Mikä on puhdasta taidetta ja mikä on kaupallista taidetta? Ranskassa olemme onneksi kyenneet löytämään tasapainon. Ja siinä todetaan, että ne, jotka tukevat kulttuuria, ne ovat ne kaksi toimijaa, sillä he ottavat myöskin hedelmät vastaan, sekä kansalaiset että yritykset. Eli meidän täytyy luoda järjestelmä. Tehän tunnette hyvin Ranskan järjestelmä. Meillä on tämä tukirahasto. Mikä se on? Se on muun muassa tällainen ihan tyhmä ajatus siitä, että elokuvalippu, silloin kun ostetaan elokuvalippu, niin 18 prosenttia siitä hinnasta. Onpa sitten kysymys amerikkalaisesta elokuvasta, vaikka Titanicista, jossa 20 miljoonaa katsojaa on, niin amerikkalainen elokuva auttaa kansallista luomistyötä kaikessa monimuotoisuudessaan. Eli vaikka kysymys on toisesta kulttuurista, niin me otamme sen mielämme vastaan. Me olemme ilahtuneita siitä, että se on erittäin kaupallista, sillä se on mukana luomassa monimuotoista kulttuurista monimuotoisuutta Euroopassa. Eli aivan samalla tavalla puhuttiin tästä. Ranskassa käydään myös erittäin mielenkiintoista vuoropuhelua, joka on erittäin tasapainoinen julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Ja hyvin usein nämä kaksi toimia rahoittavat kulttuuriaiheita ja se aiheuttaa nimenomaan monimuotoisuutta. Ja kun puhuttiin kiintiöistä, niin tietysti olemme sellaisessa maailmassa, jossa kaikki maat eivät näitä asioita kunnioita. Televisiopuolella me olemme täydessä digitaalivallankumouksessa tällä hetkellä. Meillä on toimijoita, jotka haluavat hyödyntää eurooppaista markkina-aluetta, mutta eivät halua antaa mitään vastapainoksi. He haluavat hyödyntää markkinointia, haluavat saada eurooppalaisten huomion puolensa, mutta vastapainoksi täytyy saada heidät ymmärtää, että meillä on säännökset, jotka me haluamme noudattaa, ja me otamme näitä kaikkia palvelimia muita vastaan, mutta meillä on säännöt, ja silloin kun halutaan ottaa, täytyy myös muistaa antaa antaminen on siis erityisen tärkeä ja kiireellinen asia. Täytyy pohtia sitä, minkä tyyppisiä kiintiöitä otetaan käyttöön. Ja sanotaan, että markkinat ovat avoimina, mutta vastapalveluksena täytyy tukea niitä, jotka joskus ovat teitä auttaneet rakentumaan, eli eurooppalainen kulttuuri. Meidän, teidän täytyy olla mukana tukemassa sen suurta monimuotoisuutta. Se on meidän rikkautemme. rikkautemme. Ja Ja lisäksi meillä on olemassa tämä tulevaisuuden näkymä siitä, että televisiot yhdistetään internettiin. Meidän täytyy olla mukana luomassa erilaisia teoksia. Niiden täytyy toimia hyvin taloudellisella puolella. Ja näiden internettelevisioiden lisäksi meillä on eurooppalaisia toimijoita, jotka ovat mukana toimimassa Euroopan ulkopuolisia toimijoita, jotka eivät ole. Eli kilpailu tällä suhteessa ei ole tasaveroista. Meidän täytyy nopeasti saada aikaiseksi sellainen toiminta, jossa ne toimijat, jotka osallistuvat eurooppalaiseen toimintaan ja saavat siitä hyötyä, osallistuvat myös sen ylläpitämiseen. David Hesmond Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa David Hesmond Talk. Thank you and uh, thank you to um, uh, all the people who've spoken for some uh, very, very... Kiitoksia kaikille puhujille hyvin tarkkaan mietityistä puheenvuoroista haluaisin nyt yrittää vastata hieman suoremmin joihinkin kysymyksiin, joita tässä on otettu esille, jos sallitte. Euh, <laughs> Anteeksi, annettaisiinko herra Hesmut Halkin puhua? Miss Triple? Niin, jos aloitan edustaja Triplesin aiheesta, joka on äärimmäisen tärkeä, eli kuinka legitimoida jatkuva rahoitus kulttuuri- ja mediasektorille, kuinka vältetään tämä 10 prosentin kultti ja saataisiin siihen korotusta näinä vaikeina aikoina. No minun kantani kai on se, että on aivan ymmärrettävää, että ihmiset turvautuvat taloudellisiin tavoitteisiin tällaisina aikoina, jotta yritetään hakea oikeutusta taiteelle ja kulttuurille, mutta siihen liittyy omat kulunsa ja itse otittekin jo esille, mikä sen vastapuoli on. Eli se, että näiden arvokkaiden ihmisen toiminnan muotojen ominaisuudet redusoidaan taloudellisiksi tavoitteiksi. Mutta minun mielestäni paras peruste tukien jatkamiselle voi ehkä olla se, että käytetään ekonomistisia argumentteja ekonomistisia tavoitteita vastaan. Eli puhutaan ma- radikaaleista markkinahäiriöistä esimerkiksi ja nämä olivat, ne sellaisia, se, olivat niitä asioita, joita lyhyesti otin esille. Nimittäin on olemassa sellaisia uudelleen esiintyviä kulttuurisen tuotannon piirteitä, jotka eivät toimi ihmisten kohdalla. Ja politiikan täytyy puuttua niihin ongelmiin. Sitten jos siirrytään edustaja Skurian ajatukseen, joka on myös hyvin tärkeä, eli kuinka suojataan kulttuurisektoria pragmaattisemmin, eli kuinka suojaamme pienempiä toimijoita, pienempiä yrityksiä. No, minusta tämä deskien kysymys on hyvin tärkeä, näiden kulttuuri- ja mediadeskien kysymys, jotka ovat siis toimineet tietyissä valtioissa Euroopassa. Ja ajatuksena olisi siis liittää ne yhteen tehokkuuden nimissä tulevaisuudessa. No en ole täysin ajatusta vastaan, mutta esityksessäni yritin esittää ajatuksen, että täytyy huolellisesti tunnistaa, minkälaiset erilaiset ajatusmaailmat ja aja, asiantuntemukset siinä yhdistetään. Jos kyseessä olisi vain yksi henkilö kustakin deskistä, niin niiden, heidän pitäisi, heidän, heillä olisi hyvin vaikea yhdistää ajatuksensa ja tietämyksensä silloin, kun he edustavat voittoa tavoittelevaa ja tavoittelematonta sektoria. Silloin täytyy tehdä tiimejä niin, että tiimeissä yhdistettäisiin erilaista asiantuntijuutta ja erilaisia taustoja. Ja tällä huomiolla ehkä katetaan myös Kammervertin kysymys. No jos nyt sitten kiinnittäisin lyhyesti huomiota komission edustajan esille ottamiin asioihin. Erityisesti ajatukseen, että kyseessä ei ole luovan toimialan ohjelma, vaan va- ja että siinä jotenkin luovuutta poljettaisiin jalkoihin. Ymmärrän kyllä sen pointin. Ymmärrän, että tässä ohjelmassa on paljon sellaista, mikä ei liity luoviin toimialoihin, mutta esityksessäni itse asiassa yritin kiinnittää huomiota siihen, että se retoriikka pitäen sisällään myöskin tämän avoimen sydämen ja terävän mielen retoriikan, niin tätä retoriikkaahan on käytetty jo yli kaksi vuosikymmentä eri kansallisissa politiikoissa ja kulttuuripolitiikoissa nimenomaan. Ja Ehkä nuo kaiut ovat sellaisia, jotka pitäisi huolestuttaa meitä, koska joissakin maissa, kuten Britanniassa, on tapahtunut niin, että nämä luovuusargumentit ja luovuuden taloudelliset arvot, niitä on käytetty lisärahoituksen saamiseksi kyllä, mutta monet henkilöt, jotka ovat voittoa tuottamattomalla, tavoittelemattomalla kulttuurisektorilla, huomaavat tulleensa tiettyjen vaatimusten piirittämiksi. Ja nämä ovat itse asiassa ristiriidassa sen kanssa, mitä he kokevat tekevänsä ihmisten ja yhteiskunnan elämän parantamiseksi. Komissaari on aivan oikeassa huomauttaessaan niistä tavoista, millä kulttuuriohjelma on vaikuttanut pienten järjestöiden elämän parantamiseksi. Tuo viittaus 55 prosentin osuuteen sellaisten yritysten rahoittamisessa, joissa on vähemmän kuin 11 työntekijää. No se on toki suositeltavaa. Kysymys kuuluu kuitenkin, että tuleeko tulevaisuudessakin olemaan näin? Nimittäin jos riittävää suojaa ei taata rahoitukseen pääsylle edes, niin itse asiassa minusta näyttää nyt siltä, että kaupallisilla yrityksillä on pääsy sekä kulttuuri- että mediarahoihin ja pit- la- lainatakuurahoihin, mutta voittoa tavoittelemattomalla sektorilla saattaa olla heikompi pääsy kaikenlaisiin budjettirahoituksiin. Ja sitten ihan lopuksi haluaisin sanoa vielä, että kyllä näyttää olevan sisään rakennettua, että kyseessä on PK-yritysten tilanteen edistämisen, mutta ei pidä unohtaa, että PK-yritykset luovilla toivialoilla aloilla voivat olla itse asiassa aika voimakkaita sen takia, että heillä on kaikenlaisia levitys- ja rahoitusyhteyksiä suuremmalle yrityssektorille ja tällä saadaan aikaiseksi valtavaa lobbausvoimaa. Ja lobbaustaitohan siellä suuryritystasolla on, koska on käyty valtavia esimerkiksi copyright-tekijänoikeustaisteluja näyttävästi ja niissä hankittu osaamista. Eli joillakin, jo, joillakin keinoin kuitenkin pitäisi taata, että PK-yrityksille joka tapauksessa edes osa tästä rahoituksesta loppujen lopuksi päätyy. Kiitoksia nyt lopuksi vielä asiantuntija Karuuso. Mm, grazie, signora Pack. Vorrei Kiitoksia, rava Pack. Haluaisin nopeasti vastata edustaja Kostan kommenttiin koskien näistä tiettyjen alustojen mukaisten, mukaisista maksuista, erityisesti Ranskassa. Tällaiset levitysjätit jätit pyrkivät välttämään tällaista menettelyä kaikin, kaikin tavoin Eli se, että työtä ei tehdäkään enää Ranskassa, vaan tehdäänkin Irlannissa. Ja enkä nyt muista, mikä muu levitysjätti, joka, jonka toimipaikka on Luxemburgissa sen takia, että se joutuisi noudattamaan Ranskan lakeja. Eli laskuttaa, laskuttaa toimintansa Luxemburgista käsiin. No lisään siihen, mitä kollegat tässä jo sanoivat, että minusta näyttää aika selvältä sekä asiantuntijoiden puheenvuoroista että komission kulttuuriedustajan, että myöskin edustaja Kavaran realistisesta puheenvuorosta käy aivan selväksi todellakin, että on selkeää tahtoa sen suuntaisesti, että vaikka nyt tässä kaksi ohjelmaa yhdistetään, niin on tahto sen suuntaisesti, että nämä ohjelmat jäisivät kuitenkin itsenäisiksi sekä rahoitukselliselta että äh, hallinnolliselta kannalta. Tietysti synergioita voi olla ja ne ovat välttämättömiä ja hyödyllisiäkin ohjelmille, erityisesti crossmedia-tyyppisessä toiminnassa, koska off- crossmedia voi toimia myös offline-ympäristössä, esimerkiksi Ruotsin pilottihanke, Siellähän ainoa AV-tuote esitettiin teatterissa, esimerkiksi tällainen tanssiteos, ja sillä voisi olla myös online-komponentti. Nämä ovat sellaisia asioita, joissa voidaan synergiaetuja hakea ja yhteistyömahdollisuuksia näiden eri sektoreiden välillä, mutta kannattaisi ehkä kuitenkin määritellä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin, kuinka tämä yhteistyö pitäisi toimia. Oh, vielen Dank, den Experten. Kiitoksia Kiitokset asiantuntijoille. Te olette tukeneet meidän ponnistuksiamme. Olemme ottaneet tästä nyt paljon korvan taakse filosofistakin. Ja on tosiaan hämmästyttävää, miten samalla tapaa ajattelemme. Hyvä, että tätä, tämä nyt huomataan ulkopuolellakin, koska emme mä enää ole niin hirveitä kuin mitä maine kirii. No, ihan nopeasti vedän nyt yhteen. Ja tosiaan myös komission edustajille sanoisin, että tässä tuli kyllä kauniita sanoja, mutta ei kovinkaan substanssiasiaa. Meidän velkoihimme ei nyt, pelkojamme ei hälvennetty. Ja tosiaan te, te tässä korostitte tuota 2020 horisonttia, mutta ei siitä ole kyse, vaan kyse on kulttuuriohjelmasta. Ja totta kai sillä on vaikutusta muille aloille, eihän siitä ole kyse. Mutta tässä ei kyse ole suinkaan horisontista 2020. En voi uskoa, että komission puheenjohtajakaan, joka on korkeakulttuurinen ihminen, niin kaikkea tarkastaisi 2020 näkökulmasta. Se on liian kapea näkökulma. Ja kaikki asiantuntijat puhuvat siitä, että kulttuuri kulttuuri, kulttuuripolitiikan osuus, niin sen pitäisi keskittyä juuri verkostoitumiseen, eli siihen, että yksittäisetkin toimijat voivat toteuttaa projekteja te ette ymmärtänyt tätä ollenkaan. Te puhuitte vain PK-yrityksistä, mutta nekin ovat osa taloutta. Minä kannatan sitä, että pieniä tuetaan, mutta en kannata sitä, että nimenomaisesti teidän asiankirjassanne lukee, että tietokonepelejä pitäisi tukea. Tämä on kyllä sellainen kysymys, jonka varmasti olette itse keksineet. Minua todella ärsytti tuo teidän esityksessänne. Ja se, mitä teiltä kuulimme, niin oli varmasti, varmasti ihan tarkkaa eivätkä asiantuntijatkään saaneet tästä vastauksia sille, mitä ne arvo, arvio, arvostelivat. Mutta me tarvitsemme tässä vastauksia, me tarvitsemme budjetointia ja me tarvitsemme todellakin keskustelua aiheesta rahoitus. Tämä vakuusrahasto, jota tarvitsemme silloin, kun käytetään rahoitusvälinettä hyväksi, No periaatteessa uskon, että kyllä se voi toimiakin, mutta vakuusrahaston on osa tätä meidän pikkubudjettiamme. budjettiamme ja siinä on alusta lähtien nyt sitten varattu nämä määrärahat johonkin muun kuin mihin me ne haluaisimme käyttää. Ja jos sitten no, vakuus rahastoa ei käytetä, jos näitä rahoja ei käytetä, niin mitä niille sitten tapahtuu? Menevätkö ne takaisin nettovaksille vai mitä noille rahoille tapahtuu? Eli tämä ei koske pelkästään kulttuuria. Koulutus- ja on ihan sama, samat sävelet. Eli tämä rahoitusväline ja mahdollisuudet lainoihin on periaatteessa ihan hyvä juttu, mutta emme oikein tiedä, miten tämä sitten toimisi. Tästä pitää varmasti vielä keskustella kunnolla. Sitten esitettiin kysymys siitä, että pitäisikö nämä kulttuuriinfopisteet ja media toimistot panna yhteen. No, tämä on asia, mistä pitää myöskin vielä intensiivisesti keskustella, koska ne ovat aivan erilaisia yhteyspisteitä. Enkä haluaisi, että tällä nyt ryhdyttäisiin yhtä tai toista sitten polkemaan siitä syystä, että ne yhdistetään. Sitä paitsi näiden yhteyspisteiden, niin nehän pitäisi sitten todellakin fyysisestikin pistää yhteen ja emme tiedä sitten, että saadaanko tästä sitten mitään rahoituksellista hyötyä. Ja sitten tosiaan nämä kulttuuriinfopisteet, niin monet ihmiset ovat nimenomaan päässeet näihin ohjelmiin käsiksi noiden yhteyspisteiden kautta. Ja olisi ikävää, jos nämä sitten sulautetaan noihin muihin ö, yhteyspisteisiin, mutta siitä voidaan vielä keskustella. No, olemme puhuneet monista asioista, mutta se tosi asia, että eurooppalaiset markkinat voivat ikään kuin valikoida, että mihin, missä kohtaa sitten rahaa saadaan säästettyä, että mennäänkö Irlantiin vai Luxemburgiin, niin tätä emme voi hyväksyä. Meidän pitää vaatia, että eurooppalaiset markkinat tälläkin alalla ovat yhtenäiset markkinat. Ja no, tässä on ongelmana se, että veropolitiikka ei ole yhdenmukaistettu, mutta tällä alalla varmasti meidän pitää vedota hallituksiin Irlannissa ja Luxemburgissa, että kulttuurin nimissä tätä ei hyväksytä. No tietysti aina voi olla optimistinen uskoa hyvään ihmisissä. Ehkä meidän onnistuu edetä tällä alalla. Mutta ehkä tätä pitää vielä tosiaan teemakohtaisesti käsitellä. Mutta se, minkä me olemme tänään nähneet, niin on se, että kaikki media-alankin asiantuntijat ovat kiinnostuneita siitä, että ei pelkästään suosita näitä voittoa tavoittelevia ja tuottavia kulttuuriinstituutteja, vaan muitakin, muutkin otetaan jatkossa huomioon ja että, että tästä pikkukakusta riittää vielä jaettavaa kaikille. No sitten vielä kokonaisvolyymista. Me emme tiedä, minkälaista rahoitusmaista on kyse, mutta on hyvä, että komissio on kaavaillut, että että tämä potti nousisi 37 prosenttia. Ja sitten kun lopulta tiedämme, että paljonko saamme kaiken kaikkia, niin sitten meidän pitää komission, parlamentin ja neuvoston sitten katsoa, että me tosiaan saamme 37 prosenttia enemmän. Mehän olemme saaneet liian vähän, eikä tässä kenellekään synny mitään vahinkoa, ei rakenna rahastolle eikä maatalouden viljelijöille, jos me saamme pikkuisen enemmän siitä potista ja kuitenkin sillä on suuri merkitys eurooppalaisille sieluille. Lopuksi haluaisin vielä sydämellisesti kiittää teitä tästä läsnäolostanne ja pysytään yhteyksissä niin, että saadaan aikaiseksi hyvä ohjelma yhdessä komission ja puheenjohtajavaltion Tanskan kanssa. Ja tietysti sitten Kyproksen kaudella e, ensi vuoden alussa varmasti keskustelemme kaikesta vielä irlantilaistenkin kanssa ja ehkä sitten tosiaan voidaan tämä verotuskysymys ottaa vielä irlantilaistenkin kanssa rohkeasti esille. No niin, kiitokset ja haluaisin antaa vielä teille aplodit. Punkt 11 bedeutet Annahme der, der, der Kohta 14 on koordinaattorin päätösten hyväksyminen. Kukaan ei varmaan vastusta mitään kohta 15, mutta asioon ei ole mitään, edisti kohta 16. Seuraava tapaaminen on 29. toukokuuta aamu ja iltapäivällä. Eli seuraava kokous pidetään sitten yhden päivän kuluessa eikä kahden päivän kuluessa. Kokous on päättynyt. Giv mir mal alles, ja.